Guten Morgen, liebe Hyvää huomenta, hyvät kollegat. Minä tiedän, että meitä ei nyt vielä ole läheskään kaikki täällä paikalla, voidaksemme keskustella kaikesta. Tämä on ensimmäinen ja myös viimeinen kerta, kun meillä on rinnakkain kokous budjettivaliokunnan kanssa – mutta uskon, että meillä on täällä paikalla niin paljon kollegoja, jotka eivät ole budjettivaliokunnan jäseniä, että heidän läsnäolonsa siellä ei ole ehdottoman tarpeen ja heidän osaltaan ei oikeastaan nyt ole mitään syytä olla olematta paikalla. Meidän on aloitettava ajoissa, koska esittelijämme on käytössämme keskustelua varten kello 11 asti. Sen jälkeen hänen on valitettavasti lähdettävä. Voimme vähän tarkastella, kuinka keskustelumme sujuu ja voimme katsoa, onko meillä vielä lisätarvetta vai voimmeko silloin kello 11 aikaan jo päättää täällä omat keskustelumme. Katsotaan, miten tämä menee. Voimme suhtautua hän joustavasti, olemme nopeita ja joustavia. Sehän on tähän asti aina ollut meidän valiokunnallemme leima antava. No niin, tämän todettua, niin minulla on vain yksi ainoa ilmoitus. Kaiken muun voin hoitaa sitten lopuksi, kun olemme käyneet keskustelumme läpi. Kaiken muun, mistä on vielä ilmoitettava. Haluaisin ainoastaan kertoa hiukan keskustelujemme rakenteesta. Te tiedätte, että meillä on lähes 1100 tarkistusta saatuna. Me emme voi keskustella niistä kaikista nyt yhdellä kertaa, emme myöskään joka ikisestä yksittäisestä, vaan me yritämme vähän strukturoida tätä keskustelua teemme jakamalla sen kolmeen osaan. Lähdemme hyvästä tahdosta, kuten koordinaattoreiden kesken on jo sovittu, että tämän mietinnön rakenne säilyy. Eli nämä kuusi suurta osaa, kuusi suurta otsaketta, niin että me voimme keskustella tarkistuksista kolmessa eri osassa. Tietenkin esittelijä pitää ensin yleisen johdantopuheenvuoron ja antaa yleiset kommenttinsa, mutta sen jälkeen tämä etenee niin, että otamme osan yksi mietinnöstä, nimittäin haasteet ja painopistealueet. Keskustelemme niistä. Itse mietinnössä tämä on kohdat yhdestä kolmeen. Toisessa osassa toisessa keskusteluosassa on määrä keskustella osasta neljä. Siinä on kyse rakenteesta. Seuraavasta rahoituskehyksestä ja sitten kohdassa viisi mietintöä. Mietinnön osasta viisi keskustellaan kohtana kolme. Siinä on kyse menojen ja tulojen välisen suhteen luomisesta. Eli silloin voimme puhua tuosta otsakkeiden suuruusluokasta seuraavissa rahoitus, seuraavassa rahoituskehyksessä ja omista tuloista yhtä lailla. No nyt tämän todettuani pyytäisin esittelijää esittelemään yleisesti tämän ensimmäisen johdantoosan. Salvador, ole hyvä, kuten aina viisi minuuttia. Ja sen jälkeen seuraa ryhmien puhujien puheenvuorot. Ja näissä kolmessa muussa osassa, jotka meillä vielä on, otetaan kaikki eh, puhujat esille, jotka puheenvuoroa pyytävät. Muutoin tämä ei ajallisesti onnistu. Salvador, ole hyvä. Gracias, presidenta. Soy flexible. Kiitoksia, puheenjohtaja. Olen erittäin joustava, joten joka tapauksessa joudun tarkasti lähtemään kello 11, mutta jos tarvitaan, niin voin sitten muuttaa matkasuunnitelmia ja jään. Täällä kuitenkin koordinaattorit ja muut voivat ilmaista lausuntonsa. Sitten muistaisin näistä, muistuttaisin yleisistä periaatteista suuren valiokuntaan erityisesti poliittisen kannanoton tulevista rahoitusnäkymistä parlamentissa. Näin ollen tässä tarvitaan tiettyä kompromissitahtoa kaikilta ryhmiltä. Monta kertaa jo olen puhunut siinä siitä, että täytyy saada aikaan 500 ääntä. Tämä ei ole mikään turhamaisuuskysymys minun kohdallani, vaan 500 ääntä puolesta osoittaisi enemmistön tahtoa, konsensusta europarlamentissa ja se saattaisi todella vaikuttaa niin komission ehdotukseen kuin tuleviin neuvotteluihin monivuotista rahoituskehyksestä, jotka alkavat ensi syyskuussa. Olemme saaneet 1093 tarkistusta. Suurin osa niistä ei tee mitään, aiheuta mitään radikaaleja muutoksia mietintöön, vaan pelkästään parantavat tätä tekstiä. Joskus on hiukan eri mieltä esittelen kannosta, mutta uskon, että suurimmassa osassa kysymyksiä voimme saada aikaan yhteisymmärryksen. Minusta on ollut varsin hyödyllistä se, miten poliittiset ryhmät ovat tehneet työtä. On ensin hankittu aikaan sisäinen poliittinen yhteisymmärrys ja sitten esitellä on tehty er- tarkistusryhmiä ryhmistä, poliittisista ryhmistä ja näin olen voinut käydä läpi, jo, saada aikaan jo ensimmäiset kompromissitarkistukset ja näin tämä on yksinkertaistanut tapaa, jolla erilaiset poliittiset kannat otetaan mukaan tähän tekstiin. Sitten on joitakin tarkistuksia, jotka tulevat parlamentin jäseniltä, mutta jotka eivät, jotka eivät kuitenkaan kuulu tähän valiokuntaan. He ovat yks, mm, tehneet yksityiskohtaisia ehdotuksia ja tämä on ollut hiukan vaikeampi ottaa mukaan mietintöön, koska mietintö ei ole mikään julkilausuma tulevista poliitikoista EU-ssa. E Jos näin tekisimme, niin silloin astuisimme muiden <coughs> parlamentin valiokuntien varpaille, eikä tämä olisi hyvä ennakkotapaus. Minusta on parempi siis rajoittaa tämä mietintö puhtaasti budjettikysymyksiin ja jättää sitten poliittiset yksityiskohtaisuudet vastuuvaliokunnille itselleen. Korostan vielä sitä, että mietintöni ei pitäisi ylittää 150 kohtaa. Jos olisi pidempi, niin sitä ei kukaan pysty sen lukemaan, ja se olisi jopa äh, negatiivinen vaikutukseltaan. Tietysti tarkistuksia on tehty varsin paljon, mutta minä toivon, että poliittiset ryhmät ja surevaliokunnan jäsenet ovat tarpeeksi joustavia, jotta minä pystyn pitämään kiinni tästä 150 kohdasta tekstissä. Edelleen, niin kuin puheenjohtajakin sanoin, haluaisin säilyttää tämänhetkisen mietinnön rakenteen. Sihteeriö tulee laatimaan tämän vahvistetun version, jota tämä sopii rahoituskehyksiin kanssa yhteen niin kuin sanoin, tulen tekemään monia kompromissitarkastusehdotuksia, joissa yritetään korostaa tai näitä ilma- mielenpiteitä, joita poliittisista ryhmistä on tullut. Olen jo, olemme jo ensimmäisen kerran arvioineet tarkistuksia poliittisista ryhmistä ja näin olemme voineet todeta, että suurin osa näistä asioista on varsin lähellä toisiaan. Joissakin asioissa tietenkään ei välttämättä löydetä yhteisymmärrystä ja sitten meidän pitää näistä keskustella, mutta puheenjohtaja pyrin kuitenkin siihen, että ne asiat, joista me puhumme ja joista äänestämme suuren valiokunnassa 24.25. toukokuuta, ovat mahdollisimman, tai niitä olisi mahdollisimman rajoitettu määrä. Kiitoksia. Ja, vielen dank. Ähm, Kiitokset. Nyt meiltä puuttuu kansanpuolueryhmän koordinaattori, joten aloitetaan yksinkertaisesti SNDn koordinaattorista. Jöran. Eikö? Ahaa. Selvä. Ich gehe auch glatt über zum Karl, also das ist kein Problem. Uh, we, we, we were not quite uh, prepared for this discussion. We thought that we should now me emme olleet valmiita tähän keskusteluun. Kuvittelin, että nyt keskusteltaisiin haasteista ja poliittisista painopisteistä. Onko näin? Okay, then... Yleiset kommentit. Okei, okay, yleisiä kommentteja tuleman pitää siis. Me emme halua muuttaa mietinnön rakennetta. Meillä saattaisi olla eriäviä mielipiteitä rakenteesta, mutta tässä vaiheessa olisi ehkäpä epärealistista ruveta muuttamaan rakennetta. Olisi epäkäytännöllistä suoraan sanottuna ryhtyä muuttamaan mietinnön rakennetta. Kaikkein tärkeintä meille on se, että järjestetään työ täysistuntoon mennessä siten, että ryhmillä on mahdollista käydä asianmukaista keskustelua kompromisseista. Salvadorin kanssa olen jo keskustellut asiasta me olemme sanoneet, että toinen viidettä mennessä kompromissi tulisi saada. Se on todellinen takaraja meille, jotta meillä olisi sitten aikaa ennen lopullista äänestystä keskustella näistä kompromisseista ja sikäli kun olen ymmärtänyt, niin Salvadorille tämä sopii. Hän kunnioittaa tätä toivettamme ja olemme äärimmäisen tyytyväisiä, jos näin on. Olen yhtä mieltä hänen kanssaan siitä, että meidän tulisi pyrkiä löytämään laajoja ratkaisuja kaikkein tärkeimpiin kysymyksiin. Emme varmasti voi olla yhtä mieltä ihan kaikesta, mutta meidän täytyy olla vahva neuvotteluosapuoli neuvoston kanssa. Tämähän on vasta valmisteluvaihe. Kaikki ymmärtävät, että todellinen haaste tulee silloin, kun meidän täytyy neuvoston kanssa olla kasvatusten ja meidän täytyy löytää jonkinlainen vuoropuhelumetodi neuvoston kanssa, vaikka tämä onkin myöntymismenettely vain. Se tulee olemaan Ähm, haaste. Ja jos me olemme mielipiteiltämme jakautuneet, niin meillä tulee olemaan paljon paljon vaikeampaa löytää hyviä neuvotteluratkaisuja neuvoston kanssa, joten meidän täytyy tehdä työtä näiden kompromissien kanssa, täytyy löytää niin laajat kompromissit kuin mahdollista, mutta toki rajansa kaikella. Tiettyjä ehtoja, tiettyjä arvoja, on, joiden osalta emme voi tehdä kompromisseja, mutta jos aikarajat toteutuvat, niin olemme tyytyväisiä <laughs> esittelijän suosituksiin. Dank, Karl. Kiitokset ja Karl. Uh, thank you, Mrs. Chair. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin, mitä tulee metodin tapaan, jolla edetään, mekin odotamme suurella mielenkiinnolla esittelijän kompromisseja. Se on ainoa syy, ainoa järkevä tapa työstää tällaista isoa määrää tarkistuksia yritämme myös keskittää oman ryhmämme tarkistukset niin, että niitä saataisiin ehkä leikattua noin kolmasosaan siitä, mitä niitä oli alun perin. Siitä huolimatta tarkistuksia on paljon, joten meidän on työskenneltävä tällä tavalla. Sitten mietinnön rakenteesta. Ainoa, mitä ehkä haluaisimme muuttaa, on se, että haluaisimme aloittaa budjetin rahoituksesta, eli korostaa tarvetta tarkastella omien varojen kysymystä. Uskoisin, että tällä on vielä parlamentissa laaja tuki sen sijaan, että se olisi aivan lopussa. Mutta muutoin mielestäni rakenne nyt ei ehkä ole sellainen, että kaikkein oleellisin olisi, miten tämä on muodostunut. Tärkeintä on tietenkin viesti, jonka me lähetämme suurelle yleisölle, komissiolle ja neuvostolle meidän painopistealueistamme. Ja kun viime kokouksessamme Strasbourgissa otin tämän esille, niin haluan korostaa sitä, että minun vaikutelmani on näitä tarkistuksia tutkiessani. En tietenkään ole väittämässä, että lukisin oli ne kaikki, olisin lukenut ne kaikki, mutta haasteena on se, että en tiedä voidaanko puhua painopistealueesta. Tällä hetkellä kaikki on painopistettä. Olen ehkä vähän kyyninen, mutta meillä ei ole mitään negatiivisia painopistealueita. Tiedän, että toistan tämän kaikissa kokouksissa, mutta kaikki on tällä hetkellä painopistealuetta, kaikki on tärkeää. En sano, että se olisi väärin. Jos tehdään laskelmia siitä, mitä me nyt teemme painopistealueeksi, niin budjetti kasvaisi 20, 30, 40 prosenttia siitä riippuen, mitä kaikkea lasketaan mukaan. Minusta suurin haaste on se, että tarkastellaan, millä tarkistuksilla saadaan painopisteet kuntoon budjetissa. Jos kaikki on painopisteenä, ei tämä ole uskottavaa suuren yleisön silmissä, eikä myöskään muiden toimielinten, joiden kanssa työskentelemme. Tämä on meidän suurin haasteemme. Me olemme yrittäneet korostaa tätä tarkistuksissamme osoittamalla hiukan mihin suuntaan mennä. Mutta mekin varmasti olisimme voineet toimia paremmin ja muillakin ryhmillä on ollut tämän suuntaisia aloitteita. Tässä meillä on siis yhteinen haaste kompromisseissa. On pyrittävä osoittamaan, että me ymmärrämme, ettei pelkästään sanota, etteikö budjetti voi kasvaa, vaan ymmärretään myös, että meidän on ymmärrettävä, että meillä on oltava vain joitakin painopistealueita, ettei lähdetä rajaamaan merkityksi budjetista tiettyjä osia. Tämä ei välttämättä vielä osoita, että on tehty kunnon painopistet. Eli meidän pitää kyetä menemään tähän suuntaan ja toivon, että voimme neuvotella tästä niin, että saamme myös tuloksen, jossa tämä ajatus näkyy. Hyvin tiedän, että tämä tarkoittaa sitä, että me voi olla kaikille mieleen tässä talossa. Ja vielen dank. Suuret kiitokset. Minäkin haluaisin tähän väliin sanoa erään seikan. Tällä mietinnöllä on saatava aikaan rahoituskehystä koskeva mietintö. Emme ole tekemässä mitään lainsäädäntöä ja menemässä syvälle politiikan eri aloille. Jotkin tarkistukset ovat sellaisia. Niissä yritetään jo ennakoida sellaista, mikä oikeastaan tulee vasta myöhemmin. Tätäkin on tarkasteltava huolella. Jos me kaikki olemme mm, mielessämme pitäneet nämä suuret suuntaviivat, ettei me lähde yksityiskohtaisesta lainsäädännöstä, niin kyllä tämä pitäisi toimia. Nyt Baas. Thank you, uh, and, and let me be... Kiitoksia. Nyt aivan suoraan tulevasta kaudesta tulee erittäin ratkaiseva tämän kompromisseja ja kaikki ryhmät ovat todellakin valmiita pyrkimään näihin kompromisseihin, mutta nyt todellakin aikataulussa tulee äärimmäisen merkittävä. Jos katsotaan kuinka aiotaan tästä eteenpäin edetä, on kaksi vaalipiiriviikkoa, vihreätä viikkoa ja toukokuun lopussa pitäisi äänestää sitä vain yksi viikko välissä, sitten pitäisi äänestää jo täysistunnossa, niin todellakin meidän pitää olla varovaisia, että muut valiokunnat eivät ole sitä mieltä, että me hoidamme tämän asian täällä suressa itse, emmekä viemme asiaa eteenpäin ilman tukea täysistunnossa koska, täysistunnossa, koska silloin suurin ongelma tulee täysistunnossa, kun kaikki tarkistukset ovat esillä. Siksi on ratkaisevan tärkeää ensi viikolla saada olla yhteydessä kaikkiin ryhmiin kompromissien yhteydessä, koska jos saamme vasta toinen toukokuuta kompromissit ja ensimmäinen versio kompromississa tulee silloin ja tiedämme, että tällä ryhmäviikolla kaikki poliittiset ryhmät määrittelevät silloin oman kantansa. Ja sitten Strasbourgissa todennäköisesti äänestetään ryhmissä, jos meillä ei ole kompromisseja ensi viikolla jo, tai ainakin emme ole keskustelleet ryhmien kanssa, niin silloin on suuri riski siitä, että valiokunnan äänestys ei saakaan tukea kaksi viikkoa myöhemmin täysistunnolta, joten haluan todellakin korostaa. Y- ymmärrän kyllä, että tarvitaan aikaa kompromisseille, mutta Tästä on jo puhuttu kolme kuukautta sitten koordinaattoreissa ja me totesimme, että ensi viikolla viimeistään tarvitsemme kompromissit. Ja nyt jos nämä tulevatkin vasta toinen toukokuuta, niin silloin tämä on mahdollista vain, jos ollaan paljon yhteyksissä muihin ryhmiin ensi viikolla. Muutoin pelkään, että ongelmia syntyy poliittisissa ryhmissä ja sitten äänestys menee varsin sekavaksi täysistunnossa, enkä usko, että se on kenenkään etujen mukaista. Sitten mietinnön rakenteesta meille, kuten Aldellekin on erittäin tärkeää saada selkeämpi asema omille varoille. Tämä on erittäin tärkeä aspekti kokonaiskeskustelussa ja jos me parlamentissa emme selkeästi totea, kuinka tärkeä osuus omilla varoilla tässä asiassa on, koska tiedämme kuitenkin, että tästä tulee poliittinen kysymys neuvostossa, niin silloin meidän pitää kyllä varmistaa se, että parlamentti ottaa tämän asian selkeästi esille en väitä, että koko rakenne pitää täältä muuttaa, niin kuin talden tarkastukset ehdottavat, mutta kuitenkin pitäisi varmistaa se, että jotkut kannotut omista varoista otetaan mietinnön alkuun ja sitten yksityiskohtia eikä myöhemmin vielä, mutta todellakin tämä kysymys on erittäin ratkaisevan tärkeä. Sitten budjetin koosta, jota puheenjohtajakin kommentoi. Tiedän hyvin, että täällä keskustelemme rahoitusnäkymistä ehkä politiikan sisällöstä, mutta kuitenkin kaikissa poliittisissa ryhmissä, ja tämä liittyy siihen, mitä Karkin tässä sanoi, kaikki pyrkivät löytämään prioriteetteja ja sellaiset, jotka eivät ole painopistealueita. Tämä kuitenkin riippuu tietenkin sisällöstä, niin kuin sanoin joku viikko sitten. Jos mitään ei muuteta monivuotisessa rahoituskehyksessä, silloin en puolusta mitään lisäyksiä, vaan vähennyksiä. Siis jos ensimmäiseen kohtaan mietinnössä laitetaan se, että suuret haasteet ovat ilmastonmuutos, energiapuute, väestömuutokset, niin silloin näihin haasteisiin pitää tarttua kaikilla politiikan saroilla jälkikäteen, eikä vain mainita ympäristökysymykset tai vihertä, vihertämisen, se mukaan sana kaikki käyttävät greening-sanaa, koheesiorahasto ja muiden yhdist- yhteydessä. Hieno juttu, mutta mitä se oikein tarkoittaa? Ja silloin me tarvitsemme joitakin lisäkommentteja siitä, kun selitän tarkoittaa, kun muutetaan yhteistä maatalouspolitiikkaa vihreämmäksi. En halua tähän pelkästään sanaa vihreä, vaan mitä tarkoitetaan tällaisella YMPn uudistamisella ja kohesiopolitiikan uudistamisella sitten se liitetään tietysti energiatehokkuuteen vaikka. Nämä ovat ratkaisevan tärkeitä aspekteja ottaa esille. Jos nämä asiat eivät ole mukana mietinnössä, niin silloin en kyllä ymmärrä, mitä me parlamentissa oikein yritämme viedä eteenpäin neuvoston kanssa, paitsi sen, että haluamme lisää rahaa. Meidän pitää tehdä selväksi, että nämä ovat prioriteettikysymyksiä. Jos ne pannaan tänne mukaan, niin silloin me valmiit puolustamaan omia varoja ja budjetin lisäystä, mutta tämä pitäisi olla perustelun linjana parlamentissa ja siksi tarvitsemme enemmän sisältöä näihin tiettyihin kysymyksiin ja monet tarkistukset ovatkin tämän suuntaisia. Ja todellakin vielä haluan korostaa sitä, että nämä ovat meillä ratkaisevan tärkeitä tarkistuksia. Näin voidaan varmistaa, että lopuksi MFF-mietintö saa tukea äitinnössä. Mutta jälleen kerran toistan, kompromissit ovat tärkeitä. Kaikkien ryhmien kanssa on selvää, että kaikki ovat valmiita tekemään yhteistyötä kompromissien eteen, mutta paljon äh, interaktiota tarvitaan jo heti alkaen ensi viikosta. Kiitoksia. Vielä siis selvennykseksi. Ihan totta ja oikein, mitä sanot, että on itsestään selvää, kun me puhumme siitä, miten paljon me uskomme, että tarvitsemme rahaa seuraaviin rahoitusnäkymiin, niin tietenkin meidän on sitä varten kuvailtava, minkälaista politiikkaa me haluamme. Jos pidetään kiinni vaikka esimerkistä maatalouspolitiikkaa, lähden siitä, että mukana on todella sellaisia joukkoja, kuin julkinen raha julkisiin tarkoituksiin ja niin edelleen ja niin edelleen, mutta ei no sanotaanko nyt vaikka, että maataloustuottajille niin ja niin monta prosenttia siihen ja siihen tarkoitukseen, tai että rakennepolitiikassa, siellähän on osaksi myös aina tällainen viittaus, mitä minä nyt sanoisin, alue, niin ja näin paljon. Sellaista minä tarkoitan. Tätä minä ymmärsin, kun puhuin lainsäädännöstä, koska jälkikäteen meidän on tietysti tästä huolehdittava kaikkien yhdessä, kun nämä lakijärjestelyt yhteistä maatalouspolitiikkaa varten, koheesiopolitiikkaa varten tulevat parlamentissa esille, mutta minusta sitä ei pidä tehdä täällä SURE-valiokunnan mietinnössä. Sitä minä vain tarkoitin. Siis sisällöt, suunta, ehdollisuus, kaikki tietenkin kyllä. Ja sitten ECR-ryhmän nimissä. Aha, okei. Okay. Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o Kiitoksia kovasti. Mitä menettelyyn tulee? Totta kai ajoitus on tärkeä asia, koska ryhmissä koordinaattorit eivät saa poliittisilta ryhmiltä tukea kompromisseille, niin silloin täysistunnossa joudutaan äänestämään mielettömästä määrästä tarkistuksia, siis tuhannesta. Sehän on ensinnäkin tavoitteiden vastaista ja toiseksikin siihen liittyy sellainen riski, että äänestämme läpi hyvin epäkoherentin mietinnön, jossa on kaikenlaista umpimähkäistä sälää. Joten ajoitus on äärimmäisen tärkeä asia. Toiseksi, omista varoista. En näe mitään syytä sille, miksi ne omat varat tulisi asettaa alkuun, koska jos me pistämme niistä maininnan mietinnön alkuun, niin se saattaisi aiheuttaa sellaisen tuntemuksen Euroopassa, että tässä ei olekaan kyse ainoastaan akateemisesta keskustelusta. Toki olen yhtä mieltä siitä, että tämä aihe täytyy mainita. Se täytyy ottaa huomioon, ja niin sitä tulee pohtia. No me ö, omalta puoleltamme olemme sitä mieltä, että jos me otamme tämän asian mietinnön alkuun, niin se välittää väärän viestin, nimittäin sen, että tämä olisi kaikkein tärkein asia koko mietinnössä, ja näinhän ei ole. Kyllähän me tiedämme, mitkä poliittiset mahdollisuudet ovat, joten minä olen kyllä kriittinen tällaisen rakenteen muutoksen osalta. Avainongelma on se, että kuinka voimme välttää keskustelun politiikkojen uudistamisesta samalla kun keskustelemme niiden rahoituksesta. Minä olen sitä mieltä, että meidän ei pidä keskustella politiikkojen sisällöstä silloin, kun keskustelemme budjetista. Poliitikkojen sisältö ja niiden muuttaminen on muiden valiokuntien heiniä. Eli jos me tällaisia seikkoja otamme esiin tässä mietinnössä, tällaisia faktuaalisia asioita, jotka liittyvät poliitikkojen sisältöön, niin se on mielestäni aika riskaabelia. Toinen riski on se, että me teemme sellaisia päätöksiä, joita on helppo ehkä perustella 2020-strategialla, mutta joita tulee olemaan hyvin vaikea perustella perussopimuksella. Eli tällainen tilanne täytyy välttää. Ei meidän pidä ikään kuin kyökin kautta ö, tuoda sellaisia uudistuksia tai uudistusehdotuksia, jotka eivät voi millään tavalla perustua perustamissopimukseen ja jotka jopa menevät jäsenvaltioiden vastuiden, vastuuta vastaan. Joten mielestäni meidän tulisi pitäytyä tässä kovissa perussopimuksen velvoitteissa ja olla tuottamatta poliittista asiakirjaa. Kaikkein tärkeintä mielestäni tällä hetkellä on pitäytyä aikarajoissa niin, että voimme estää tarkistusten vyöryn niin, että täysistuntoon ei tule tarkistusten vyöryä. Me tiedämme, että silloin äänestykset ovat vaikeita. Mitä vähemmän on tarkistuksia, sen parempi. Ja dank. Niin, suuret kiitokset. Guen puolelta. Frau Ernst, ja. Ja, vielen dank. Kiitokset vaikken minä nyt olekaan edustaja Suressa. Minä toimin tässä kuitenkin aluevaliokunnan edustajana. Minusta tämä on aikamoinen yhteenveto, mitä me tässä olemme tekemässä. Ensinnäkin on käsiteltävä talouspuolta ja samaan aikaan käytävä keskustelua siitä, miten esimerkiksi koheesiopolitiikka yhtenä osana kaikkea rahoitettavaa jatkuu. Tämä kaikki on käynnissä rinnakkain ja minusta meidän pitää ensinnäkin pyrkiä saamaan jonkinlainen tasapaino suhtautua tähän huolellisesti, ettemme unohda, mikä on se varsinainen päämäärä, johon pyrimme. Eli se, että Euroopan unionissa kaikki nämä varat ja niiden käyttö pyrkisivät tasoittamaan eroja. Juuri tähänhän pitää tietoisesti pyrkiä. Niin. Ja kun me katsomme esimerkiksi muista valiokunnista tulleita lausuntoja, minkälaisia toiveita ja haluja siellä on, niin luonnollisesti edessä on melkoiset ongelmat taloudellisesti. Minä olen sitä mieltä, että meidän on tosiaankin jossain kohtaa puhuttava kokonaissummista. Ovatko ne riittävät tietyille seikoille, joita me haluamme toteuttaa, esimerkiksi kohesion alalla. Sanon tämän siksi, koska on olemassa ongelmia ja haasteita, jotka viimeisen 10-20 vuoden aikana eivät ehkä ole olleet niin näkyvästi esillä kuin nyt. Sellaiset murrokset, joita on tapahtunut ympäristön alalla, tähän kuuluu myös köyhyys. Se on viime vuosina noussut paljon enemmän esille kuin monet muut haasteet. Lisäksi tähän tulee uudet jäsenvaltiot, joissa tämä kysymys on varsin näkyvästi esillä. Nämä ovat sellaisia seikkoja, joita meidän on kokonaisuutena mietittävä. Minä en kyllä nostaisi näitä omia varoja ihan ensimmäisenä tarkasteltavaksi. Sen sijaan on ihan totta, että omia varoja on käsiteltävä hyvin rehellisesti. Tämä on aihe, jota monet välttelevät ja myös yksittäisissä mm, osavaltioissa – Usein keskusteluissa omat varat on se syy sille, että jotakin ei lähdetäkään tekemään. Tätä on siis otettava voimakkaammin esille. Minua huolestuttaa ennen kaikkea tässä alustavassa vaiheessa se, että kytketään tiukasti tietyt politiikan alat esimerkiksi koheesiopolitiikka Eurooppa 2020 strategian. Minusta tässä pitää kyllä huolellisesti vielä tarkastella asiaa uudelleen, onko tämä todella järkevä, sillä Eurooppa 2020 strategia on ikään kuin vertikaali politiikan muoto. Ja tietyt politiikan alat, joista me nyt puhumme, mehän puhumme myöhemmin vaikka koheesiopolitiikasta ovatkin luonteeltaan horisontaalisia. Nämä ovat sellaisia seikkoja, jotka on saatava keskenään sopusointuun, ja se mitä tässä on tehty, myös takana esitetty taulukko, eivät tuo kaikkea tätä riittämiin esille. Ja ihan lyhyesti vielä, tähän varmaan tulee vielä lisää kollegoja paikalle, jotka täydentävät sitä, mitä minä olen jo sanonut. Kiitos. Kiitoksia ja nyt Martta Andreasen. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen jo viitannut siihen vaikeuteen, kun yritetään suunnitella asioita pitkällä aikavälillä keskellä kriisiä. Olen samaa mieltä siitä, että mietinnön ei pitäisi ylittää 150 kohtaa, koska minun mielestäni mitä pidempi tässä ei tarkoita, että tehokkuutta tulisi lisää. Mitä tulee roppulisen sisältöön mietinnössä uskonnon, että kannattaa pohtia kommentteja joita kansallisten parlamenttien edustajat eilen esittivät järjestetyssä kokouksessa ja ikävä kyllä monet ihmiset täällä eivät osallistuneet tähän kokoukseen. Nämä ihmiset ilmaisivat huolensa kriisistä ja he pyysivät, että täydellä, uudelleen järjestettäisiin kokonaisuudessaan talousarvio EU-ssa ja keskityttäisiin painopistekysymyksiin, jotka ovat täälläkin tulleet esille. Monet niistä erityisesti se, että luotaisiin tai, tai erityisesti kysymys liittyen työllisyyteen, mutta tässä tarvitaan säästöjä, jotta voidaan tämä tasapainottaa. Ei ole niin, etteivätkö he haluaisi antaa enemmän rahoitusta, mutta meidän pitää tehdä myös säästöjä. Enkä minä näe ollenkaan, että me puhuisimme säästöistä. Me puhumme siitä, että omat varat tulevat esille tässä mietinnössä alussa, mutta me emme puhu kuitenkaan mistään säästöistä. Sitten toinen kysymys, johon eilen keskityttiin, koski kohesiorahoitusta. Kaikki parlamentin jäsenet olivat sitä mieltä, kansallisista parlamenteista, että heillä ei ole rahaa rahoittaa näitä kysymyksiä. Joten minkä takia meidän pitäisi sitten jatkossakin antaa rahoitusta tälle politiikan saralle. Sitten viimeinen asia, joka mielestäni oli tärkeä, johon eilen viitattiin, nimittäin riski siitä, että otetaan käyttöön eurooppalainen transaktiovero. Tämän otti esille ruotsalainen parlamentin jäsen. Hän kertoi kielteistä vaikutuksista, joita Ruotsilla on ollut 8, oli 80-luvulla, kun yrittivät toteuttaa tällaista kansainvälistä varojen siirto transaktioveroa. Olen täysin eri mieltä, eri mieltä siitä, että omat varat pannaan tässä ensisijainen, ja oikeastaan olen niistä muutenkin varsin pitkälle eri mieltä. Kiitos. Ja, äm... Niin, tämä ruotsalaisista ja kielteisestä kokeilusta 80-luvulla koko transaktioveron suhteen. Me tunnemme tämän kaikki, mutta tiedämme myös, että joskus joku toimii historiassa liian varhaisessa vaiheessa ja siksi epäonnistuu. Joskus taas toimitaan liian myöhään. Ja nyt Jöran haluaa sanoa tähän vielä jotakin, mutta lyhyesti. Meillä on vielä pitkä puhujalista. Lyhyesti vain. Muistakaamme se, että näin tehtiin vain yhdessä maassa. Se on aivan eri asia, jos näin tehtäisiin Euroopan unionissa, jossa on vii, puoli miljardia ihmistä ja verollista paitsi 20 kertaa korkeampi kuin mitä nyt on ehdotettu, joten suuri ero. No niin, siinä puhui joku, joka tietää asiasta enemmän kuin me. Kiitos. Ja nyt yleinen osa ja ryhmäkierros voidaan päättää. Puuttuu vain kansanpuolue, mutta jos ei kukaan nyt välttämättä yleisesti halua sanoa mitään yleisestä osasta, niin voimme jättää tämän silleen. Huomaan, että kaikki, jotka ovat kansanpuolueen jäseniä, ovat sitä mieltä, että ei tarvita. Jan Gebrandi, James Ellis ja Vasco Manis ja Konstantse Krell. Ovatko nämä kysymyksiä yleisestä osasta vai jo ensimmäisestä osasta poliittisista haasteista ja painopistealueista? Not now. Ei vielä. Die, die, gleich, wenn wir über die politischen kun me puhumme näistä poliittisista painopistealueista ja haasteista, niin me puhumme mietinnöstä ja siihen kuuluvista tarkistuksista. Ja nämä ovat nuo mietinnön artiklat yhdestä 89. Kun näette tuon ison kasan muutosesityksiä, kyseessä on yhdestä nelosen. Ja näin yleisesti ottaen. Siis Jan. Yes, thank you, Madam Chair. Um... Kiitoksia, puheenjohtaja. Viime vuonna tammikuussa yritimme siepata budjettineuvottelut vuodeksi 2011, koska me halusimme vaikuttaa MFF-neuvotteluihin, ja neuvosto ei tähän suostunut. Suoraan sanottuna mietin, päädytäänkö tässä mietintöön, jota kohti mielestäni olemme menossa. Mikähän meidän kantamme olisi, jos me olisimme pöydän ääressä neuvoston kanssa ja jos neuvoston kanssa neuvoteltaessa olisi joitakin tiettyjä päätöksiä, jotka koskisivat esimerkiksi kohesiorahastoja tai maatalouspolitiikkaa, jos parlamentin edustaja istuisi tuossa pöydässä, mitä hän voisi sanoa, koska meillä hän ei parlamenttina ole kanta, jos me päädymme siihen, mihin nyt ollaan menossa. Meillä on vain paljon painopistealueita, eikä mitään varsinaista kantaa. Me olemme puhuneet yksittäisten politiikan alojen käsittelystä tässä valiokunnassa. Jotkut sanovat, ettei meidän tulisi, jotkut sanovat, että meidän pitäisi. Minun toiveeni tämän valiokunnan työstä ennen kuin se käynnistyi oli se, että meillä olisi ikään kuin näkymä helikopterista tässä valiokunnassa, eli että kykenisimme painottamaan vastakkain tiettyjen politiikan alojen merkitystä ja me kaikki olemme yleisesti sitä mieltä, että on uudistettava. Me kaikki olemme sitä mieltä, että EU 2020 on tärkeä, innovaatio, kestävyys ja niin edelleen ja niin edelleen ovat meille kaikille tärkeitä. Mutta jos tämä ei siirry yksittäisille politiikan aloille, en oikein tiedä, mitä se tarkoittaa, ettäkö olemme samaa mieltä yleisestä visiosta. Politiikassa on helppo kehittää visio paljon hankalampaa on löytää rohkeutta tehdä sellaisia päätöksiä, jotka ovat tuon vision mukaisia. Minusta tässä on yksi niistä ongelmista, joita me nyt olemme kohdanneet. Tulevat viikot ovat oleellisia. Jos me vain teemme sellaisia kompromisseja, joista kaikki olemme samaa mieltä, tuloksena on kanta, joka ei ole kanta poliittisesti ajatellen. Eli meillä ei ole minkäänlaista vaikutusvaltaa tähän koko prosessiin ennen kuin vasta koko prosessin päätteeksi, jolloin neuvosto sopii MFFn tulevaisuudesta. Me olemme siinä tilanteessa, että voimme vain valitettavasti ihan allekirjoittaa lopullisen sopimuksen. Siinä kaikki. Eli minä todellakin kannustaisin meitä kaikkia ei pelkästään pyrkimään kompromisseihin, joihin kaikki voimme suostua, vaan tekemään todellisia valintoja. Valinnat tarkoittavat sitä, että meillä ei voi olla kaikkia mukana, jokaisen tukea, mutta haluaisin mieluummin pienellä enemmistöllä todellisia poliittisia valintoja. Ja meillä olisi todellinen poliittinen kanta suhteessa neuvostoon. Saisimme kannan, josta olisimme kaikki samaa mieltä ja emme tekisi poliittisia valintoja. Se olisi huonompi vaihtoehto. Eli toivon, että me saamme aikaiseksi sellaisia kompromisseja, jotka eivät ole kaikille hyväksyttäviä. Kiitos. Kiitokset. Minä olen hiukan optimistisempi. Minä uskon, että me saamme hyvinkin mietinnön, jolla on sananvaltaa ja silti voimme saada kunnon enemmistön sen taakse. Ja tätä ennen meidän on monessakin eri kohtaa tehtävä päätös. Kaikki ei suju pelkästään kompromisseilla, vaan kyllä tässä tulee kunnon kiistelyäkin, epäilemättä. Mutta yksi seikka on täysin selvä. Jos me parlamenttina emme ota kunnolla kantaa, neuvosto tekee meillä mitä haluaa. Ja siksi jo ihan itsesuojeluvietin nimissä tarvitaan selkeä kanta. Ja nyt ei. Ivas Godmanis yleisesti ottaen. Also try to be very short. Yritän olla lyhyt. Edellisessä äh, sovittelussa, jossa neuvoston edustaja oli paikalla, emme saaneet aikaan mitään käytännön tulosta omista varoista. Puhetta vain. Ehdotukseni on kaksiosainen. Ensinnäkin Periaatteellinen vastaus jäsenvaltioiden ehdotukseen jäädyttää budjetti. Se, että jäädytettäisiin budjetti, äh, no meidän täytyy vastata, joko suostumme tai emme. Koska jos me nyt tässä tapauksessa emme ole yhtä mieltä siitä, että äh, budjetti täytyy jäädyttää, niin meidän täytyy sitten osoittaa, että millä tavalla voimme sitä kasvattaa. Jos olemme yhtä mieltä neuvoston kanssa, silloin meillä ei ole mitään vaihtoehtoja muita kuin se, että meidän täytyy puolustaa muita, muita mahdollisuuksia, rahoitus esimerkiksi veroin tai bondein, eli velkapohjalta. Ja eilinen keskustelu osoitti, että asiat ovat menossa aivan pieleen. Esimerkiksi Kankunissa sovittiin 24 miljardin summasta ilmastonmuutoksen torjumiseen. Ja siksi eilen meillä oli aikamoinen ongelma budjettivaliokunnassa, koska esittelijämme sanoivat, että miksi meidän täytyy maksaa halvan Kiinan viulut, kun muun muassa Itäisessä Euroopan unionissa meillä olisi omiakin rahanreikiä. reikiä. Eli joko me olemme yhtä mieltä tai sitten me olemme täysin eri mieltä. Neuvostossa kuitenkin eh, tietyllä, tietyt maat eh, muodostavat enemmistön, muun muassa eh, Saksa ja muut. Konstanze. Ja, vielen dank. Kiitokset puheenjohtaja. Minäkin halusin vielä lyhyesti sanoa hiukan tästä yleisestä keskustelusta minä voin vain vahvistaa sitä näkemystä, että herra Garigan mietinnössä kyllä tarvitaan linjausta politiikka-alojen uudistamisesta, mutta ei lähdetä puuttumaan varsinaiseen lainsäädäntöön, jonka muuten hoitaa myös parlamentti. Siinähän me olemme kaikki mukana. Ei sitä pidä nyt lähteä yksityiskohtaisesti hoitamaan. Kaikki ovat täällä, myös joissakin erikoisvaliokunnissa, ja tietävät, että sisältöä käsitellään paljon syvällisemmin, kun on kyse yksittäisistä lainsäädäntöhankkeista ettei ole kyse pelkästä poliittisesta vastakkainasettelusta ja lainsäädäntöä tehdään yhteispäätösmenettelynä. Emme voi lähteä nyt tässä mietinnössä kuvittelemaan, että saataisiin jotenkin nopeasti viittaan tässä vain aikatauluun, saataisiin jotenkin nopeasti kaikilla aloilla, ennen kaikkea maatalous- ja koheesiopolitiikassa jotenkin hoidettua kasaan, miten uudistukset on määrä tehdä, Tämä pitää tehdä kurinalaisesti. Herra Garigalla on hyviä esityksiä myös kohesiopolitiikan kohdalla. Minusta tämä menee riittävän pitkälle ilmaistakseen, miten uudistukset on myöhemmin lainsäädännössä toteutettava. Kiitoksia. Okei. No nyt meillä on tämä yleinen keskustelu käytynä. Salvador, haluaisitko esittää yhteenvedon? <clears throat> Una sola, presidenta, de... Bueno. Yksi asia tai pari asiaa tai muutama. Ensimmäinen liittyy aikatauluun. Jos nyt onkin totta, että jos poliittiset ryhmät haluavat saada kompromissiehdotukset mahdollisimman nopeasti, niin silloin ehkä on välttämätöntä, että esittelijä vie nopeammin työtä eteenpäin sihteeristön kanssa. Me olemme jo puhuneet mahdollisesti siitä, että aikaistettaisiin kokouksia sihteeristön kanssa paljon aikaisempaan vaiheeseen, jotta voidaan ottaa nämä kompromissitarkistukset käsittelyyn ja antaa ne sitten kaikille poliittisille ryhmille käsittelyyn mahdollisimman nopeasti. Minä itse asiasta koska nyt alamme käsitellä kaikkein tärkeimpiä kysymyksiä poliittisten ryhmien kanssa, niin minä periaatteessa haluan vielä toistaa tämän ajatuksen, jonka pohjalta mietintö laadittiin. Haluttiin antaa poliittinen julkilausunto, erityisesti viittaan kahteen loistavaan uuteen meppiin tässä valiokunnassa meidän pitäisi olla, ymmärtää, missä puitteissa nyt toimimme. Me voimme tämän valiokunnan kautta yrittää muuttaa yhteisöpolitiikkoja, mutta ihmiset, joilla on enemmän parlamentista kokemusta, viitan vaikka Rova Kreeliin, joka juuri puhui, niin vastuuvaliokuntien täytyy käsitellä kaikkia kysymyksiä. Minä voin tehdä ehdotuksen, joka todellakin olisi vallankumouksellinen, mahdollisimman radikaali, joka veisi eteenpäin näitä negatiivisiakin prioriteetteja ja aiheuttaisi todellisen muutoksen budjettipolitiikkaan, mutta olen täysin vakuuttunut siitä, että vastuuvaliokunnat eivät koskaan suostuisi tällaiseen, niin kuin hyvin tiedämme. Näin ollen minun arviointi on hiukan pettymys, mitä tulee lyhyen aikavälin tavoitteisiin, mutta voitte uskoa, että jos haluamme antaa vahvan poliittisen signaalin, niin ainoa vaihtoehto on ottaa huomioon lausunnot ja huo- huolet kaikista vastuuvaliokunnista. En näe mitään muuta tapaa toimia. Ja näissä rajoissa minä ja sihteeristö ja poliittiset ryhmät olemme onnistuneet laatimaan mietinnön, jossa on aika paljon myös uusia kysymyksiä. Haluan nähdä teidät kaikki sitten, kun me joudumme äänestämään neuvoston ehdotuksesta koskien rahoitusnäkymiä. Ja katsotaan, onko sitten menty pidemmälle kuin mitä me olemme ehdottaneet tässä mietinnössä. Haluaisin nähdä, kun te äänestätte neuvoston ehdotusta vastaan, koska siinä tapauksessa poliittisten ryhmien pitäisi hyväksyä komission ajatus, joka on jopa ristiriidassa mietinnön kohtien kanssa. Politiikkaa tehdään monin tavoin ja me voimme tehdä enemmän tai vähemmän radikaalinen mutta tärkeää kuitenkin on, että tässä äänestetään kesäkuussa, kun saamme lopullisen rahoitusjärjestyksen neuvostolta, niin silloin meidän pitää pystyä tekemään hyviä poliittisia päätöksiä. Siis jos tämä lopullinen komission ehdotus sopii yhteen meidän ehdotuksemme kanssa suurevaliokunnasta, niin siinä tapauksessa äänestämme rahoitusnäkymyksestä tai hylkäämme johon aikaisemmin on ollut kokemuksia asiasta ja jos annamme poliittisen selkeän signaalin siitä, mihin me olemme valmiita menemään, mihin asti, niin silloin kyllä neuvosto ottaa tämän kantamme huomioon, mutta pidemmälle ei voida mennä. Kiitoksia. So, jetzt One question, bitte. Yes, I've, I've just one question. Niin, minulla olisi vain yksi kysymys esittelijälle. Arvostan hänen kokemustaan ja sitä tapaa, jolla hän menee eteenpäin, mutta miksi me emme ottaneet kaikki kaikkien erityisvaliokuntien lausuntoja ja pistäneet ne nippuun ja siinä olisi ollut mietintö. Mikä on tämän valiokunnan rooli? Eli kysymykseni kuuluu, miksi emme vain niputtaneet kaikkia lausuntoja yhteen ja jos ei siinä? So, ja sicher, das kommt jetzt aber so ein bisschen... Niin, no. Minusta näyttää siltä, että meidän täytyy keskustella näiden ö, asioiden välisestä suhteesta, mutta sen me jo teimme. Uh, uh, this is the sure added value. Tämä, tämä suren tuoma lisäarvo. Tämä vain, että aion analysoida tätä niin, että me olemme vastuuvaliokunta. Jos näette mitä on tullut eri valiokunnista ja näette lopullisen mietintöluonnoksen, niin huomaatte, että me emme liittäneet tänne lausuntoja, vaan otimme joitakin osu, osia näistä lausunnoista ja yritämme muuttaa niitä. Emmekä ota vain lausuntoja tähän yleiseen rakenteeseen. Siksi tämä ei ole hyvä ratkaisu, että vain otetaan liitteenä regivaliokunnasta, mistä tahansa valiokunnasta lausunut, esketään tähän mietintöön, vaan yritämme luoda yhteisen kokonaisuuden, johon otetaan mukaan panos muualta, mutta ei kaikkea. Ja tämän takia teimme parhaamme ottaa mukaan valiokuntien kannat, mutta emme vain lisänneet tänne näitä eri panoksia. Ja tulos on tämän, tätä kautta varsin erilainen. Selvä, kiitoksia. Tämä tarkoittaa sitä, että nyt meillä on yleiset puitteet koossa ja voimme mennä eteenpäin. Voimme keskustella tarkistuksista. Kuten jo tähdensin. Niin, mietinnön johdantosan kappaleet yhdestä 80 ja risat ovat peruspaketti ja sitten meillä ovat tarkistukset. Kolme ihmistä haluaisi käyttää puheenvuoron. Me emme tietenkään nyt käy kaikkia poliittisia ryhmiä läpi. Tämä on ihan vapaa tämä sana nyt. Jos haluatte puhua, niin saatte puhua. Karlia, Karvaljo ja Haglund ja vielä neljäs puhuja. No niin, Maria. Thank you, Chair. Uh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä olen esittänyt joukon tarkistuksia, joista on jo keskusteltu ja joita EPP ja ITRE puoltavat. Ne kattavat muun muassa tutkimuksen. Me olemme peräänkuuluttaneet rahoituksen lisäämistä seuraavaa tutkimuksen puiteohjelmaa varten. Ja ihanteellisesti budjettia tulisi, budjetti tulisi kaksinkertaista, jotta voisimme edistää erinomaisuutta ja tällaista niin sanottua Stairway for Excellence-ajatustamme, portaita erinomaisuuteen. Eli olemme sitä mieltä, että tällä hetkellä varat eivät ole jakautuneet tasapuolisesti alueittain tästä seitsemännestä puiteohjelmasta. Tietyt jäsenvaltiot, muun muassa eteläiset sellaiset, ovat maita, joissa jakautuminen on epäreilua. Euroopassa on kuitenkin kaikkialla erinomaisia keskuksia, yliopistoja, pk-yrityksiä, elinkeinoelämän piirissä keskuksia, joten meidän tulisi kohdentaa toimintamme näihin erinomaisuuskeskuksiin. Eilen ITRE-valiokunnassa puhuimme samasta asiasta, kun keskustelimme seitsemännen puiteohjelman välikatsauksesta. Me olemme siis esittäneet tarkistuksia, jotka enemmistö hyväksyi ITRessä. Teollisuudesta olemme esittäneet koko joukon tarkistuksia, joiden tarkoitus on viedä eteenpäin kilpailukykyä ja toimipätevyyksien monipuolistamista. PK-yritysten tulisi helpommin päästä käsiksi rahoitukseen. Myös innovaatioita ja resurssitehokkuutta teollisuuden sektorilla tulisi parantaa. Mitä energian tulee, olemme korostaneet sitä, kuinka tärkeää on energiatehokkuus, energiainfrastruktuureitakin korostamme, jotta saataisiin äh, huokeaa kohtuuhintaista puhdasta energiaa kaikille. Olemme myös puuttuneet siihen, että äh, rakennerahastoilla tulisi olla ähm, tavoitteena kapasiteetin rakentaminen tutkimukselle, kehitykselle ja Samoin energian tulisi olla huokeahintaista ja puhdasta. Meidän tulisi löytää paremmat rahoitussäännöt, joilla eri ohjelmien rahoittamiseksi, ei ainoastaan tutkimusohjelmien, vaan kaikkien muiden ohjelmien rahoituksen tulisi olla joustavampaa. Kiitos. Kiitokset ja nyt Ivailo, ole hyvä. Thank you very much, uh, uh, Jutta. I would like to... Kiitoksia, Jutta. Muutama kommentti, jotka ovat hiukan yleisluontoisempia. En mene yksityiskohtiin, joita olemme sitten ryhmästämme eri myös yksittäiset jäsenet ovat tehneet tarkistuksia. Ja kun tarkastelemme tekstiä, niin sitten mennään konkreettisiin kysymyksiin. Mutta kuitenkin yleisiä huomioita poli- poliittisten toimintojen muutoksista ja prioriteettimuutoksista, jotka liittyvät EU-talousarvioon mietinnössä. Ensinnäkin, kun ajattelemme talousarviota, pitää ajatella, miten se vaikuttaa vaikuttaa eikä vain rahana. Erityisesti tässä vaiheessa tietysti on näitä budjettirajoituksia, mutta jos me aloitamme toisinpäin, aloitamme näistä rahan, rahansa rajoituksista, silloin kyllä pelkään, että emme pysty laatimaan kunnollisesti näitä toimintoja, joita haluamme, ja, ja tavoitteita, joita haluamme saavuttaa tällä tärkeällä välineellä. Toiseksi meidän pitää yhdistää olemassa olevien politiikkojen tasapaino ja tavoitteet ja ottaa mukaan uudet haasteet, joita näemme kehittyvän seuraavien rahoituskehysten aikana. En usko, että tässä mietinnössä voimme muuttaa kaikkia EU-prioriteetteja. Ensinnäkin se on mahdollista, toiseksi meidän täytyy muistuttaa siitä, että EU-budjetti on yksi väline, jolla pyritään saavuttamaan, mitä ikinä haluammekin täällä EU saavuttaa, on kansalliset talousarviot, muita rahoitusvälineitä on käytössä, on muitakin keinoja, kuten yksityisen ja julkisen, julkiset kumppanuudet. Ei meidän pidä löytää yhtä tai kahta prioriteetteja, joka kuuluu vain EU-talousarvioon, jotta löydetään tasapaino olemassa olevien tavoitteiden ja optimoinnin ja uusien prioriteettikysymysten välillä, niin meidän pitää tehdä moniakin asioita, jotka ovat horisontaalisia. Ensinnäkin on äärimmäisen tärkeää luoda olosuhteet, jotta voidaan soveltaa Lissabonin sopimusta, koska meillä vieläkin on ongelmia sen kunnollisen täytäntöönpanon kanssa. Sitten EU 2020 strategia. Se on jo olemassa ja sitä pitää uudelleen kirjoittaa. Pitää pohtia sitä, mitä budjetti voi toteuttaa näitä pyrkimyksiä ja saadaan aikaan tuloksia 2020 strategiasta. Meidän pitää miettiä, mitkä ovat seuraavien rahoitus kehysten prioriteetit erityisessä kontekstissa. Olemme puhuneet siitä, että monet maat vieläkin joutuvat käymään säästökuureja budjeteissa, mutta samalla me odotamme, että EUn talous kuitenkin kasvaa tällä kaudella ja kasvus, kasvun tarvitaan lisäinvestointeja, jotta se toteutuu sitten. Euroopan ohjauskausi, talouspolitiikkojen ohjaus, miten budjetti paremmin sopii tähän taloudellisen koordinaation. Tämä kaikki liittyy kontekstiin. Kolmanneksi me puhumme kansa- kansantalousten lähentämistä, miten tässä EU-budjetti voisi avustaa. Puhumme ulkoisesta toiminnasta, EUn ulkopuolella, kilpailukyvystä, tutkimuksesta ja niin edelleen, miten EU vastaa näihin haasteisiin. Tässä kontekstissa meidän pitää laatia tätä toimintaamme ja tämä pitää näkyä näissä kaikissa eri osuuksissa tekstissä. Tietysti tarvitaan ne uudistukset, joita kipeästi tarvitaan. Meidän täytyy saada menopuolesta paljon tulossuuntautuneisempi. Pitäisi puhua yleistä hyvästä. Meidän pitää todellakin luoda lisäarvoa yhteiskunnallemme. Ja tämä on selkeä kanta meidän ryhmästämme. EU-budjetti ei voi unohtaa sosiaalisia kysymyksiä eurooppalaisessa kehityksessä työpaikkojen luominen, työllisyys, haavoittuvaiset ryhmät, pk-yritykset, sosiaalinen syrjäytyminen ja niin edelleen. Ei tietenkään EU-budjetin pitää näitä kaikkia kysymyksiä ratkaista. Nämä ovat pääasiassa kansallista toimivaltuutta, mutta emme voi niitä tässäkään yhteydessä unohtaa. Sitten meillä on muutama selkeä prioriteettialue, ja onkin hyvä, että se näkyy monissa eri ehdotuksissa. En energiakysymykset, ulkopolitiikat, mukaan lukien ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuus, liikenneinfrastruktuurit tietysti, ava, meriliikenne, nuoriso, avaruuspolitiikka, kaikki voidaan ottaa näihin prioriteetteihin. Sitten vielä muutama asia, josta pari kommenttia. Kun puhutaan budjetista, pitää pohtia, miten voidaan käyttää näitä muita rahoitusvälineitä hyväksi. Ja näin tasoittaa budjetin vaikutuksia. Ja en todellakaan oikein ymmärtänyt, mitä täällä puhu, mitä tarkoitti, kun puhuttiin negatiivisista prioriteetista. Puhutaan ihan suoraan, haluammeko me leikkauksia, kuka tämä päätöksen tekee, koska meillä on erilaisia ehdotuksia, tekeekö neuvostone vai parlamentti vai kuka. No, tällainen terminologia kuin negatiiviset prioriteetit, niin kyllä silloin luodaan vielä suurempaa sekannusta budjetin ympärille. Sitten joustavuus. Mitä ikinä päätämmekin talousarvosta, sen pitää olla joustavaa, jotta voidaan ottaa huomioon välttä, väistämättömät uudet haasteet, joita syntyy. Sitten vielä kysymys, jota olemme tarkastajat omissa tarkistuksissamme. Meillä on valtava kuilu sitoumusten ja maksujen välillä. Nämä jälleen maksettavat maksut ei pidä lisätä budjetin määrärahoja, vaan mahdollistaa se, että rahoituskeinoin voidaan suorittaa ne, toteuttaa ne suositukset, jotka on tehty, ja silloin koordinoida paremmin näitä maksusitoumuksia ja maksumäärärahoja. Kiitoksia. Kiitos. Ja nyt tervetuloa myös Esan puolen koordinaattori, joka saapui tuolta toiselta urakointi Maltaan. Tervetuloa. Hän kuulee juuri, mitä täällä tähän asti on puhuttu kun hän haluaa puhua, se käy saman tien kirjaan hänet ylös. Selvä juttu. Ja nyt Karla. Vielen dank. Ähm. Vielen dank. Haluaisin ensinnäkin kommentoida sitä, mitä edellinen puhuja sanoi negatiivisista painopisteistä. Eihän tämä helppo harjoite ole, ja kysymys kuuluukin, että missä määrin on asianmukaista puhua negatiivisista prioriteeteista. No meidän täytyy kuitenkin myös ilmaista se, mikä on älykäs keino tutkia tämänhetkisiä menoja, tuovatko ne eurooppalaista lisäarvoa ja onko mahdollista säästää tämän olemassa olevista menoista, koska joka tapauksessa, vaikka te, tekisimme säästöjäkin, niin tarvitsemme enemmän rahaa. Ja kyllä se kuulostaa uskottavammalta pyytää enemmän rahaa, jos me olemme pyrkineet edes jossain määrin pitämään aisoissa olemassa olevia kuluja, menoja. Tämä on ihan totta missä tahansa tilanteessa, kun puhutaan rahoituksesta silloin, kun varoja on vähän, joten tämä on ihan yleinen lähestymistapa tähän kysymykseen. Mitä sitten tulee muutamiin tarkistuksiin? Haluaisin korostaa muutamia ALDE-tarkistuksia. Hyvä puheenjohtaja, olen, olen ymmärtänyt, että haluatte ensin keskustella ensimmäisestä 89 kohdasta. Mitä tulee varainkäytön tasoon? Me olemme muuttaneet niitä kohtia, joissa puhutaan siitä tulisiko käyttää yksi prosentti BKTLstä vai ei. Ja tämä palautuu siihen, mitä juuri äsken sanoi edellisestä, edellisestä sitä puhujaa niin Me olemme sitä mieltä, että kaikki Lissabonin sopimuksen velvoitteet ja prioriteetit, jos haluamme ne toteuttaa, niin emme me kerta kaikkiaan varmasti ihan tämänhetkistä varainkäytön, tai vaadittavaa varainkäytön tasoa voi saavuttaa valitettavasti. No katsotaan, onko se mahdollista. Jos se ei ole mahdollista, niin sitten ei ole. Samanaikaisesti olemme pyrkineet tarkastelemaan sitä, että missä, millä tasolla me käytämme varoja. Kun ajatellaan vaikkapa ulkosuhdehallintoa, niin tietyissä tapauksissa olisi ehkä parempi keskittää varainkäyttö sellaisiin asioihin, jotka olisivat omiaan aiheuttamaan säästöjä sitten toisaalta jäsenvaltioissa. Tällä tavalla saataisiin säästöjä kaikkialla, kun tehtäisiin yhden kerran ulkopolitiikkaa, niin sen sijaan, että tehtäisiin sitä 27 kertaa. Eli tätä olemme yrittäneet korostaa. Ja tästä tulisi keskustella myös neuvoston kanssa, koska helposti sitä päätyy sellaiseen tilanteeseen, jossa ensin perustetaan ulkoinen ulkosuhdehallinto, joka teoriassa mahdollistaisi jäsenvaltioiden säästämisen rahaa, mutta sitten kuitenkin loppupeleissä tulee kaksinkertaisia rakenteita. Joten tämä on haaste, joka meillä on. Sitten olemme yrittäneet korostaa tarvetta saada enemmän rahaa tutkimukselle ja kehitykselle. Se on meille tärkeää varmasti kaikille. Meidän tulisi sitten ympin osalta keskustella siitä, tuli, voitaisiko siellä tehdä rajallisia säästöjä, koska emme me voi sanoa, että jokainen euro, joka käytetään ympiin, on omiaan tuomaan eurooppalaista lisäarvoa. Emme me sano, että pitäisi hirveästi leikata ympistä, mutta sitä täytyy vähän syynäillä. Ja täytyy katsoa, tarvitaanko sinne enemmän vai vähemmän rahaa loppujen lopuksi. Riippuu tietysti myös siitä, että minkälaisia tehtäviä ympissä on. Olemme myös korostaneet sellaisia asioita kuin eurooppalainen, eh, Euroopan kehitysrahasto. Pitäisikö se sisällyttää EU-budjettiin? No, se tietysti edellyttää sitä, että eh, jäsenvaltiot sitten siirtävät omat budjettivaransa tältä osin Euroopan budjettiin. Sitten hallinnollisia säästöehdotuksia olemme tehneet, kaikki eivät niitä suosi. Tärkeää on myös osoittaa se, että me tarkastelemme omia hallintorakenteitamme ja me olemme tehneet ehdotuksen, kaikki eivät sitä pidä, mutta me omassa ehdotuksessamme sanomme, että on mahdollista säästää aika suuriakin rahasummia, ei ainoastaan symbolisia, populistisia pennosia, koska kyse ei ole ainoastaan siitä, matkustammeko bisneksessä vaikka emme, vaan kyse on todellisista hallinnollisista kysymyksistä siitä, että meillä on esimerkiksi kolme toimipaikkaa Meillä on ECOSOC, siis sosiaali- ja talouskomitea, josta, jonka hyödyllisyydestä emme ole ihan varmoja. Eli nämä eivät ole pelkästään symbolisia hallinnollisia säästöjä, vaan ihan liittyvät Euroopan unionin hallin, ra, hallinnon rakenteeseen. Ei tämä helpponakki tietenkään ole, koska monista asioista säädetään perustamissopimuksessa, mutta ja tiedän kyllä, että joillekin on poliittisesti hankalaa hyväksyä näitä. No sitten otsik- otsakkeisiin. Me olemme ehdottaneet kolme otsaketta 2020 kansalaisuus ja ulkoiset suhteet. Mielestämme tämä olisi omiaan tuomaan tarvittavaa joustavuutta niin, että voisimme käsitellä tulevaisuuden varainkäyttöä. On totta, että maailmakin muuttuu niin nopeasti, että tarvitaan joustavuutta otsikkojen välillä. Tämä on se lähestymistapa, jonka olemme omaksuneet ja odot odottelemme neuvotteluita muiden ryhmien kanssa. Kiitos puheenjohtaja. Ähm, Kiitokset Karl. Ne ajatukset, joita Alde on kehittänyt, jotta jotta voitaisiin Euroopan unionin hallinnossa tehdä jonkinlaisia rakenteellisia muutoksia. TSK poistaminen, yksi toimipaikka Euroopan parlamentille ja yksi ainoa paikka, johon keskitettäisiin kaikki nämä virastot, joita meillä on. Tämä on minusta siksi hyvin viehättävä ajatus, että tässä voidaan panna neuvosto katsomaan peiliin en tiedä, olemmeko me parlamentissa kykeneviä saamaan tälle ehdottoman enemmistön. Se on nyt ensimmäinen juttu, mutta vaikka niin parlamentissa kävisikin, en tällä hetkellä näe, miten neuvosto voisi tämän toteuttaa. Ja siksi voitaisiin sanoa, että nämä nyt ainakin ovat teidän menojanne, eivät meidän. Ja nyt Jürgen Klut, ole hyvä. Ja, Kiitoksia Jutta. Niin, me olemme myös tehneet joitakin tarkistuksia, joitakin GUEN nimissä, joitakin yksittäisiltä jäseniltä. Minä en puutu niihin kaikkiin. Haluaisin vain huomauttaa parista eri seikasta, jotka mielestäni ovat tärkeitä. Ensinnäkin tämä väestökehitys, demografinen kehitys otetaan esille joillakin kohdin meistä on tärkeää huomauttaa, että kyse ei ole pelkästä kustannusongelmasta. Luonnollisesti tätä on käsiteltävä. On olemassa jonkinlaista siirtymää epäilemättä, mutta meistä on tärkeää tehdä selväksi, että eläkkeet ovat luonnollisesti myös ostovoimaa, joka ei ole mitään mitätöntä ja että yhteiskunnan ikääntymisessä on myös mahdollisuuksia kehittää uudenlaisia työpaikkoja, uusia työpaikkoja. Me olemme tehneet tätä koskevan tarkistuksen, eikä tätä näkökulmaa pidä unohtaa, olkoonkin, että jako ja rahoitus on kysymys, se on selvää, mutta ei pidä keskittyä pelkkiin ongelmiin, pitää nähdä myös mahdollisuudet, joita tässä on olemassa jotta luodaan järkeviä ja hyviä työpaikkoja. Onhan sentään osa EU 2020-strategiaa, että saadaan hyviä ja kestävän luontoisia työpaikkoja. Toinen seikka, joka on meille tärkeä, köyhyyden vastainen taistelu, köyhyyden torjunta. EU 2020-strategiassa ja viime vuonna se oli vielä EUn painopiste, koska oli kyse köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen vastaisesta teemavuodesta. Minusta sen pitäisi saada tässä hiukan lisää sisältöä. Tarvittaisiin konkreettisia toimia budjettikohtia, ettei tämä jäisi pelkäksi retoriseksi jutuksi, vaan saisi todellista sisältöä ja kansalaiset voisivat laaja-alaisesti myös huomata, mitä he EUlta saavat. Eihän tämä voi olla pelkästään teollisuuden ja tutkimuksen puolelle menevään, vaan kansalaisten pitää voida suoraan myös saada tuntea, että EU tarkoittaa meillekin jonkinlaista lisäarvoa. Energiapolitiikka on meille myös tärkeä seikka, ennen kaikkea ajatellen Fukushimaa. Siellä on käynyt yhä selvemmäksi, missä ongelmat oikein ovat. Eli meidän näkökulmastamme tämä tarkoittaa sitä, että energiapolitiikan alalla painopiste pitää asettaa energiamuutokseen ja nopeampaan uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämisen kehittämiseen. Tämä on mielestäni sellainen seikka, joka on Euroopan unionin tasolla mahdollista. Yksittäisten valtioiden tasolla se ei yksinään mene läpi, eli Euroopan unionilla on tässä suuri vastuu, mutta myös suuri mahdollisuus vielä kerran osoittaa, mikä on eurooppalaisen politiikan lisäarvo, mikä se voi olla, mikä sen pitäisi olla. Ja edelleenkin tärkeänä viimeisenä kohtana haluaisin ottaa esille sen, että häivytetään. On olemassa joitakin alueita, on ennen kaikkea Itä-Saksassa esimerkiksi olemassa sellaisia maksuja koheesiorahastosta jotka ovat kollegoille hyvin selviä, että niissä on tulossa muutos, että ollaan siirtymässä kohti uusia jäsenvaltioita, mutta haluaisin tässä korostaa, että kyseessä on poliittisesti hyväksyttävästi muodostettavasta ratkaisusta ja minulla on sellainen käsitys, että muut puolueet ovat tästä mieltä. Minun ei tarvinne, samaa mieltä, minun ei tarvinne tätä erikseen korostaa. Kyseessä on siis sellainen siirtymä, joka täytyy järjestää sosiaalisesti kestävällä tavalla. Tässä minun huomautukseni, meillä on vielä muutama muukin seikka, mutta tätä kaikkea nyt ei voi tässä yhteydessä ottaa esille. Kyllä näitä nähdään sitten vielä kompromissineuvotteluissakin. Kiitoksia tosiaankin siis aluepolitiikasta siinä tuo varmasti pitää paikkansa, etten tunne mitään ryhmiä, tunnen vain alueita. Sanon sen nyt vähän tällä tavalla ironisesti tässä kohtaa, mutta tässä kohtaa uskoakseni on katsottava asia suoraan silmin. Haima. Me puhumme nyt painopistealueista, mutta emme vielä itse budjetin rakenteesta, eikö niin? Hyvä, että vain ymmärsin oikein. Pyydän anteeksi, koska meillä oli tuossa juuri Lissabonin paketti budjettivaliokunnassa. Siellä me jouduimme keskustelemaan myös näistä tulevista askelista ja luonnollisesti nämä vähän puuttuvat myös toisiinsa, liittyvät toisiinsa, mitä me täällä keskustelemme ja mitä ehkä heinäkuun loppuun mennessä saadaan menestyksekkäästi neuvoteltua tai ei saada neuvoteltua. Halusin vain todeta, että budjettivaliokunnassa varjoesittelijöiden näkemys heidän juuri puhuessaan oli se, että meidän on käytävä intensiivisiä keskusteluja meidän on taisteltava riittävän joustavuuden puolesta, mutta jos se ei onnistu jossakin vaiheessa, tulee aikaraja, johon mennessä on sanottava kyllä tai ei. Ja jos kesään mennessä ei ole saatu tulosta tähän olemassa olevaan rahoituskehitykseen, niin silloin lähdetään niistä kohdista, joihin tämä puuttuu kielteisessä mielessä, kaikki muu jää voimaan, ja silloin olisi järkeä lähteä suoraan seuraaviin neuvotteluihin sen sijaan, että näissä vakavissa neuvotteluissa yritetään vielä puolentoista vuoden ajan neuvotella jostakin hankalasta. Kyllä neuvosto pian ajattelisi, että on tärkeää muuttua, jos tällä teemalla lähdetään liikkeelle kun ajatellaan itse lukuja, jotka mahdollisesti komission näkökulmasta ovat hyvin hankalat. Ei pidä unohtaa sitä, että meidän mielestämme joustavuus tarkoittaa riittävää pelivaraa. Siihen kuuluu siirrot, marginaalit ja monta muuta. Niiden on väkisinkin kuuluttava tähän pakettiin, jos sen on määrä menestyä, jotta parlamentti voi sitä millään lailla lähteä hyväksymään. Hän oli myös äsken mukana budjettivaliokunnan keskusteluissa. Halusin vain lyhyesti esittää siinä tässä yhteenvedon, jotta tiedetään, että olemme samalla linjalla. Haluaisin lyhyesti vielä täydentää Luonnollisesti meidän puoleltamme on myös paljon ryhmän tarkistuksia tehtynä, niiden lisäksi myös yksittäisten kollegojen eh, tarkistuksia eh, täydentäviä jotka ulottuvat eurooppalaiseen lisäarvoon tai negatiivisiin prioriteetteihin. En lähde siitä nyt syventämään, niistähän on käyty jo hyvinkin ristiriitainen keskustelu, joka minusta oli aika rikastava, ajatellen omiakin tarkistuksiani, minusta on tärkeää, että EU 2020 strategian ohella tehdään selväksi, että sopimus on se perusviitekohta sille, minkä on budjettipolitiikassa oltava painopistealueena, koska sopimus antaa meille tietyt tehtävät, jotka meidän on toteutettava. Ne ovat meille poliittinen velvoite. Ja neuvostokaan ei joskus kykene tätä ymmärtämään, käsittämään. Saatika sitten sitten monivuotisessa rahoitussuunnittelussa sitä luvuin ottamaan huomioon. Siksi se on tärkeää. Uskon, että tämä koko keskustelu siitä, mitä investoinnit tarkoittavat ja mitä menot Euroopan tasolla tarkoittavat, jos lähdetään vakavissaan puhumaan säästöistä tai synergiavaikutuksesta kansallisella tasolla, niin nyt alkaa ymmärtää vasta, minkälainen merkitys sillä voi olla. Sitä voidaan entisestään keskusteluna tehostaa. Aikaisemmin me olemme jo kuulleet joitakin näkemyksiä yhtä lailla kuin on ollut puhetta yhteisistä poliittisista painopistealueista EU 2020 strategian tiimoilta. Näistähän on keskusteltava kansallisten toimijoiden kanssa. Sitten innovatiiviset rahoitusvälineet, siitäkin on vielä puhuttava ja samaan aikaan myös budjetin yhtenäisyydestä, että EU-budjetti on viime kädessä se, millä eurooppalaista politiikkaa rahoitetaan. Tämä tarkoittaa sitä, että ei lähdetä noille sivuraiteille ja rahoiteta paljon budjetin ulkopuolelta kun katson tätä aineistoa, jonka sihteeristö on hienosti meille koonnut, niin esimerkiksi kahdenvälinen tutkimusyhteistyö, en tiedä toimiiko se hyvin vai huonosti, mutta sen suuruusluokka on 5 miljardia ja se on yhteisöbudjetin ulkopuolella kahdenvälistä tai täydentävää tutkimustoimintaa erilaisten rakenteiden tukemista. Sehän menee oikeastaan jo tutkimuspuiteohjelman suuruusluokkaan. Eli siksi tämä on tärkeää. Tällaista keskustelua on periaatteellisesti käytävä neuvoston kanssa. Yhtä lailla tärkeää meille on hallinnollinen päällekkäisyys, kaksinaiset rakenteet, näihin on puututtava tehokkaasti yhdessä neuvoston kanssa pakotettava neuvosto käymään tätä koskevaa keskustelua. Poliittisista painopistealueista me olemme tehneet vielä uusia kohtia meriä koskevasta politiikasta ja matkailusta. Nämä nousevat myös sopimuksesta. On pohdittava, miten ne budjetissa näkyvät. Sitten näistä kahdesta isosta alueesta ilman, että nyt millään lailla laiminlöisi näitä kahta muuta tärkeää aluetta, tutkimusta, innovaatiota, infrastruktuuria ja siihen liittyvää rahoitusta. Myös innovatiiviset rahoitusvälineet mukana maatalouspolitiikassa kahden pilarin järjestelmä saa ehdottomasti tukea ja myös yhteisen maatalouspolitiikan vaikutus kasvuun, työllisyyteen ja innovaatioihin – tämä status sekä vastaavien järjestelmien yksinkertaistaminen ovat sellaisia, joissa meidän on ehdottomasti saatava jotakin aikaan. Komission ei tule ajatella pelkästään näiden järjestämistä ympäristölle myönteisemmin, vaan myös tehokkaammin. Samaan aikaan on oltava myös vähän käytännönläheisempää kuin mitä tällä hetkellä valitettavasti on. Koheesiopolitiikka mainittiin juuri. Uskon meidän kaikkien olevan samaa mieltä siitä, että tähän tänä ajankohtana, jolloin kaikkea vaaditaan joka puolelta, pitää koittaa välttää varsinaista murtumista järjestelmässä. Se ei koske pelkästään koheesiopolitiikkaa, vaan kaikkialla oikeastaan on kyse siitä, ettei tule äkkinäistä murrosta, vaan häivytetään. Tämä ongelma on otettu esille. Se koskee ihan yhtä lailla myös omaa vaalipiiriäni, omaa osavaltiotani. Ilman Euroopan tason varoja koko maa, osavaltio on toimintakyvytön. Eli siksi tämä kokonaistukikelpoisuus kysymyksenä kysymys siitä, minkälainen rooli EU 2020-strategian integroimisella voi olla. No yhteisrahoituskin otettiin esille, myös ylimenokausi, ylimenokauden apu mainittiin ja aivan erityinen merkitys, joka syntyy tietyille erityisen hankalassa asemassa oleville alueille tai väestökehityksen puolesta hankalille alueille tai erittäin syrjäisille alueille. Mutta kun tarkastelen näitä tarkistuksia, uskon, että esittelijämme varmastikin kykenee laatimaan näistä kantokykyisiä kompromisseja. Kiitoksia. Good, um... Hyvä. Onko Sofi tämä ensimmäisestä osasta? Hyvä, ole, he, ole hyvä. Madame la Présidente, chers collègues. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ihan pari yksityiskohtaa koskien kohesiopolitiikkaa. Ensinnä haluaisin sanoa, että koskien tätä facing out-kysymystä, kohesiopolitiikasta luopumista ja ajatellaan kahta luokkaa lähentymistä ja kilpailukykyä. Komissio on ehdottanut sitä, että luotaisiin tällainen väliluokka. Herra Klut, tämä välttäisi sen, että jyrkästi liityttäisiin lähentymisluokasta kilpailukykyyn. Mielestäni meidän pitäisi tukea ajatusta tällaista väliluokasta. Näin tämä sujuu tavallaan pehmeämmin ja myös näin voidaan varmistaa monivuotisuus, jatkuvuus kohesiopolitiikassa. Jos joku alue ei enää kuulu sosiaalisen kohesion alu, al, al, alueeseen, niin silti se täytyy vielä päästä todellisen kilpailukykyyn kiinni, joten meidän pitää pystyä työstämään tätä väliluokkaa. Näin varmistetaan politiikan jatkuvuus. Toinen asia, jonka otan, ottaisin esille, että kohdallisuuspolitiikassa meidän täytyy, täytyy, niin kuin on ehdotettu, tehdä työtä innovatiivisen rahoituksen eteen, eikä vain rahoittaa tai yhteisrahoittaa erilaisin tuin, jotka suoraan annetaan paikalliselle toimijoille tai yrityksille. Olisi varmasti mielenkiintoista pohtia tällaisia lainajärjestelmiä, korkotuettuja eh, lainoja näin voitaisiin tavallaan lisätä tätä eh, rahoitusta, koska näin voidaan rahoittaa myös muita hankkeita kuin, su- kuin su- suorin tuin on mahdollista. Tämä kohesiopolitiikasta. Tämä politiikkahan mahdollista sen, että voidaan että saadaan konkreettista muotoa EUlle paikan päällä alueelle ja yritykselle. Me emme voi vastustaa tällaista politiikkaa, emmekä tietenkään myöskään yhteistä maatalouspolitiikkaa. Kiitoksia. Ja, da- niin, suuret kiitokset. Nyt olemme päässeet tämän ensimmäisen osan keskustelun loppuun. Ja kohta siirrymme tuohon toiseen kohtaan. Siinä on ensinnäkin kyse rakenteista, siis ensinnäkin rakenne. rakenne ja kaikki ne seikat, joita me kutsumme teknisiksi seikoiksi. Sitten on vielä tuo kolmas osa, joka käsittelee omia varoja ja sitä tasoa, jolle me haluamme niiden osuvan. Salvador, haluatko päättää vielä tämän osan vai kuinka? Siis, señora presidenta, con brevedad. Kyllä, lyhyesti puheenjohtaja. Nyt olen hiukan alilyöntiasemassa asemassa verrattuna muihin. Minulla ei ole vielä mitään kompromistarkistuksia, mutta teillä taas on poliittisten ryhmien ehdotukset, joten minä en voi tätä nyt arvioida sen enempää. Ihan vain muutamia huomioita, mitä tulee positiivisiin ja negatiivisiin prioriteetteihin ne, jotka ovat tällaisia positiivisia, niin tästä on varmaankin yhteisymmärrystä poliittisista ryhmistä. Meidän pitää keskittyä politiikkoihin, joissa saadaan aikaan suurempaa Euroopassa lisäarvoa, jotka synnyttävät suurtalouden etuja ja jotka todellakin aiheuttavat säästöjä myös kansallisessa budjetissa. Myös on suurta konsensusta mielestäni siitä ajatuksesta, että ajatellaan 2020 strategiaa tällaisena johtavana politiikkana ja mielestäni ollaan yksi ymmär, yhteis, yksimielisen siitä, että 2020 strategiaan täytyy liittyä selkeys, budjettiulottuvuus, että vältetään Lissabonin agendan epäonnistuminen. Tähän mennessä prioriteettikysymyksiin olemme ottaneet innovaation, tutkimuksen, pk-yritykset, energian, teollisuuden, infrastruktuurit, ilmastonmuutoksen, kestävän kehityksen ja kohesiopolitiikan. On selvää, että tarkistuksia on tullut poliittisilta ryhmiltä, jotka haluavat asettaa uusia prioriteetteja, esimerkiksi nuoriso, sukupuolten välinen tasa-arvo, sosiaalinen politiikka, merita, meripolitiikka, maa, matkailu, urheilu, nyt käy kaikkea läpi, niitä oli paljon enemmänkin, mutta tässä oli joitakin kaikkein tärkeimmistä uusista ehdotuksista. Ja tietenkin esittelijän pitää ottaa ne huomioon, kun kompromisseja laadin. Toisaalta olen, aion puolustaa perinteisiä politiikan lohkoja, onko se sitten kohesiopolitiikasta tai yhteisestä maatalouspolitiikasta, koska tämähän on suuri osa menopuolesta ja tärkeitä kysymyksiä kansalaisiksi, niin pitää säilyttää. Toisaalta, mitä tulee maatalouspolitiikkaan, niin emmehän me surevaliokunnassa mieti sitä, mikä raja pannaan maatalouspolitiikalle. Poliittinen kysymys on se, hyväksymmekö vaiko emme uudistukset ja ehdotukset, joita komissio on esittänyt komission jäsen, työkaverimme Des, joka on laatinut maatalousvaliokunnassa mietinnönkin aiheesta, joten emme voi astua myöskään maatalousvaliokunnan toimivaltuuksiin, mutta jos voimme ottaa joitakin tärkeitä ajatuksia mukaan, kuten esimerkiksi sen, että maatalouspolitiikan ei pitäisi vähentää budjettiaan niin ja toisaalta yhteisen maatalouspolitiikan pitäisi toimia paljon ehdollisemmin kuin aikaisemmissa rahoitusnäkymyksissä oli tilanne. Nämä budjettikysymykset varmasti ovat sellaiset, jotka voimme säilyttää, mitä tulee aluepolitiikkaan. On selvää, että itse komissio tulee perustamaan aluepolitiikan vastaantokykyyn. On on siksi, että syntyy näitä eroja maksumäärärahojen ja sitoumusmäärärahojen ja maksettavien maksujen välillä. Tästä pitää vetää vähän johtopäätöksiä, miten varoja on voitu käyttää ja ottaa vastaan, vastaan jäsenvaltiossa kohesiopolitiikan kohdalla kaikkina näinä vuosina. Sitten on otettu esille välivaihe tavoite. No, voin sen hyväksyä, mutta kuitenkaan tämä ei ole sellainen asia, jossa meidän pitäisi mennä syvällisyyksiin tässä valiokunnassa, koska tämähän kuuluu aluepoliittiselle valiokunnalle silloin, kun laaditaan näitä sääntöjä kohesiopolitiikasta. Mielestäni kohesiopolitiikalla täytyy kuitenkin tarvittavasti rahaa, ja kun puhumme yhteisessä budjetista, silloin meidän pitää toimia yks, puhua yksityiskohtaisemmin. Ja kohesiopolitiikan pitää myös vaikuttaa EU 2020 strategiaan ja uusiin prioriteetteihin, joita on asetettu ja uskon, että tässä onnistutaan ilman negatiivisia prioriteetteja. Missä sitten ottaisin näitä käyttöön, näitä negatiivisia prioriteetteja? En voi ottaa niitä huom- mukaan perinteisiin politiikan aloihin. Ei, ei siksi, etteikö olisi konsensusta, sitä paitsi olisi aika omituista, että maa, viljelijät joutuisivat maksamaan uutta rahoituspolitiikkaa PK-yrityksille. Ja se olisi epäoikeudenmukaista, koska on alueita, jotka ovat kaikkein köyhimpiä Euroopassa, ja sitten ne joutuisivat antamaan panoksensa tehokkaaseen energiaan esimerkiksi. Sitten en hallinnosta näitä negatiivisia prioriteetteja löytyisi otsakkeesta viisi voisimme tavalla tai toisella niistä päättää, mutta minä olen sitä mieltä, että poli- poliittinen ehdotus, josta täällä pitäisi äänestää ja myöhemmin valiokunnassa, niin silloin meidän pitäisi ottaa huomioon leikkaukset hallintomenossa eikä toimintamenossa. Ehkä puhutaan alle inflaatiotasoon tai tehdään muutoksia tai kiinteistömuutoksia, mutta tarvitaan kuitenkin tällaisia yleisiä negatiivisia prioriteetteja, niin kuin täälläkin on sanottu, ja meidän pitäisi kohdentaa nämä erityisesti pääluokkaan viisi eikä muualle, koska muutoin, muutoin toimii varsin epäoikeudenmukaisesti. Ja, das war ja jetzt... No niin, se oli nyt tuon ensimmäisen osan päätökseksi minusta aikamoinen jysäys, koska meidän on jatkuvasti muistettava, että kun me asetamme poliittisia painopistealueita, tarvitsemme myös sellaisia ihmisiä, jotka työstävät sen kaiken, mitä me haluamme politiikkana toteuttaa. Mutta tuo keskustelu käydään sitten 9. toukokuuta. Toivon, että tästä vastaava komission jäsen voi olla paikalla. Se tiedetään ensi viikolla ja sen jälkeen voimme tästäkin vielä keskustella hallinnosta. Olkoonkin, että se mitä Karl täällä juuri totesi, Eli TSK poistaminen, yksi toimipaikka Euroopan parlamentille ja kaikkien virastojen keskittäminen Brysselin, sehän olisi melkoinen hallinnollinen helpotus, myös taloudellisesti ajatellen. Kysymys kuuluu, kysymys kuuluu, voimmeko me lähteä tällaisia seikkoja tänne kirjaamaan vai joudummeko heti vähän köhimään? Mutta nyt siirrytään toiseen osaan, eli rakenne ja niin sanotut tekniset seikat. Täällä ei ole mitään varsinaista järjestystä nyt puolueryhmien mukaan, eli kuka ikinä haluaakin puheenvuoron, pyytäkää. Jörän, Raimaa. No hyvä. Aloitetaan Jöränistä. Jörän, ole hyvä. Kiitoksia negatiivisiin prioriteetteihin lyhyt kommentti. Meidän tulisi muistaa se, että kun puhutaan negatiivisista prioriteeteista, niin ei ole kyse ainoastaan siitä, että tehtäisiin uusia arvioita otsikoiden ja poliitikkojen välillä, vaan myös poliitikkojen sisällä. Meidän ryhmämme puoltaa ympiä, mutta siinäkin on osia, joita emme puolla, kuten vientituet esimerkiksi. Niissä voidaan säästää aika Nythän ne ovat osa ymppiä. Kuitenkin kyseessä on miljardi. Usein ämpyilemme pienemmistäkin summista, joten täytyy myös tarkastella poliitikkojen sisältöjä eikä ainoastaan otsakkeiden ja politiikka-aloja vertailla keskenään. Rakenteesta. Meidän täytyy mielestäni löytää tasapaino toisaalta sen välillä, että tarvitaan avoimuutta, kansalaisten täytyy tietää ja kansalaisten poliitikkojen täytyy tietää, miten paljon käytämme maatalouteen, liikenteeseen, energiaan ja niin edespäin, avoimuutta. Siis sitten meidän täytyy myös tehdä analyysit otsikkeiden ja alaotsikkeiden välillä. Mutta tällä hetkellä ongelma on se, että meillä on liian monta otsikkoa ja alaotsikkoa, ja mitään eroa niiden välillä ei oikeastaan ole. Se aiheuttaa ongelmia, kun haluttaisiin joustoa. Joten meille tämä on ihan käytännön kysymys. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin jousto. Jos meillä on joustoa, silloin voi olla useita otsakkeita. Tällä tavalla näkyvyys paranee, mutta ilman riittävää joustavuutta täytyy olla hyvin varovainen, ettei tule luoduksi liikaa yksityiskohtaisia otsakkeita ja alaotsakkeita. Meidän ehdotuksemme rakenteeseen liittyen riippuu, liittyy tähän joustavuuskeskusteluun Eli me tarvitsemme yhtenäisen kuvan näistä asioista. Olemme esittäneet tarkistuksen, jossa sanotaan, että me haluaisimme kolme otsaketta. yksi sisäisiä asioita, yksi ulkoisia asioita ja yksi hallintoa varten. Erityisesti ensimmäiseen liittyen, eli sisäiset politiikat, niihin tarvitaan useita alaotsakkeita. Me ehdotamme neljää. Me kävimme myös ison keskustelun, mutta kuten sanoin, olemme valmiit keskustelemaan tästä vielä joustavuuden yhteydessä. Niin, kertoisin teille myös, että ryhmämme sisällä kävimme pitkän, kiihkeän, kiintoisan keskustelun siitä, tulisiko meillä olla erillinen otsake suurimittaisia projekteja varten. Me emme ole esittäneet tätä ryhmän tarkistuksena, mutta ryhmä kyllä suhtautuu tähän sympaattisesti, koska me tarvitsemme ratkaisun suurten hankkeiden liikkeiden rajaamisongelmaan ja siihen, kuinka löydämme rahoitusta ilman, että vaarannamme muita hankkeita. Ajattelen tässä ITERiä. Tietysti aina voi älykkäästi kysyä, että olemmeko, että, että kumpaa me nyt teemme, rajaammeko me suuria hankkeita vai rajaammeko me pieniä hankkeita. Sitä täytyy vielä keskustella sellainen hanke kuin ITER ei saisi vaarantaa muita painopisteitä seitsemännessä puiteohjelmassa tai kahdeksannessakaan. Sitten muutama sana kestosta. Oli kiintoisaa tarkastella näitä tarkistuksia, koska selvästikin täällä on ö, selkeä trendi. Monet ovat sitä mieltä, että kesto pitäisi liittää komission ja parlamentin toimikauteen. Kysymys kuuluu, voidaanko näin tehdä nyt? voiko meillä olla viisivuotinen kausi vai pitäisikö tuo joillain poliitikoilla olla viisi plus pituinen kausi. Me olemme sitä mieltä, että ö, ö, e, MRKn kesto olisi mandaatin mittainen, mutta se voisi olla myös seitsemän vuoden mittainen. No, Yksi ongelma on se, että en ole ihan varma siitä, onko seitsemän vuotta oikea luku. Ehkä tarvitaankin kahdeksan vuotta, jotta voisimme päästä samoille linjoille uusien mandaattien kanssa, koska esimerkiksi vuonna 2009 neuvottelut komission ja parlamentin välillä käyvät kyllä aika lyhyiksi, jotta niiden mittaan voitaisiin vaikuttaa enää seuraavaan MRK. Yksi asia on varma, nimittäin se, että jos meillä on seitsemän vuoden toimikausi nyt tai Ähm, pysyvästi, ja jos meillä on 5 plus 5 vuotta, jos kesto on yli 5 vuotta, niin on täysin välttämätöntä löytää oikeudellisesti sitova keino tehdä puolivälin tarkistus. Tämä täytyy kirjoittaa asetukseen niin, että se on täysin ö, lakisääteinen sitova ja asia, jota neuvosto ei voi välttää. Se on välttämätöntä, jos pyritään pidempiin kuin viiden vuoden kausiin. Meillä voisi olla viisi plus kausi, mutta kun nyt, eli ensin viisi vuotta ja sitten vain indikatiiviset summat sen ylimeneviksi ajoiksi ja välitarkistus on pakko. No. Kiitokset. Ja Raima ja sitten Helga. Niin, kiitos. Emmeköhän me tähän lopuksi yhteisen ratkaisun löydä. Voin olla vain samaa mieltä Jöranin kanssa siitä, että rakenne on tärkeä, mitä tulee tähän näkyvyyteen. Esitteli hän yritti myös tuoda tähän jonkinlaisen osuuden integroinnista Eurooppa 2020 strategiasta ja muista eri alueista, jotka tähän on vaikea sisällyttää, mutta tämä jo osoittaa, ettei ole niin helppoa saada Eurooppa 2020 mukaan tämän fiksun kestävän kasvun mukaisesti. Tämä oli siis siinä mielessä erittäin hyvä lähtökohta koittaa löytää jonkinlainen ratkaisu. Meidän ryhmämme enemmistö teki sellaisen ehdotuksen, että tähän tehtäisiin muutos sekä järjestykseen että tähän kestävään kehitykseen, ympäristöön, ilmastonmuutokseen, energiapolitiikkaan, että ne saataisiin oman erillisen otsakkeensa alle ja sitten voitaisiin järjestyksessä lähteä puhumaan kestävästä kasvusta ähm, ja niin edelleen. Ja sinne vielä elintarviketurvallisuus lopuksi. Sen kokemuksen pohjalta, mikä meillä on tämänhetkisestä rakenteesta, on ajateltu, että nämä voisivat näin paremmin yhteen sopia. Tiedän, että omasta ryhmästäni on olemassa tarkistuksia, joilla pyritään ehdottamaan yksi B ja yksi C laittamista yhteen, mutta me voimme tästä vielä keskustella. Uskon, että tästä rakenteesta riippumatta, josta nyt puhutaan, sopimuksessa sanotaan, että pitäisi olla vähemmän otsakkeita, kategorioita. Ja toisekseen Jöran on ihan oikeassa. Kyse ei ole niinkään siitä, onko niitä kolme, viisi vai kuusi, vaan ratkaisevaa on se, minkälainen on näitä koskeva säännöstö. Miten me sitoudumme, minkälaisia sopimuksia me teemme eh, riittävän joustavuuden ja marginaalin takaamiseksi eri politiikan alueille, että näistä otsakkeista ei tule sellaista poliittisen toimintakyvyn jäykistävää betonirajaa, se on hyvin ratkaisevaa. Siitä meidän on myös huolehdittava. Voitte havaita, että olemme myös tehneet huomion täydennetystä otsakkeesta tai miten ikinä sitä myöhemmin kuvattaisinkin. Kyse on menoista, jotka ovat Euroopan budjetin ulkopuolelta ihan vain huomauttaaksemme, minkälaista kaikkea budjetin ulkopuolella tällä hetkellä järjestetään, jotta asiasta saataisiin kokonaiskuva. Minusta parlamentin näkökulmasta on hyvä ottaa tämä huomioon, että koko tämä ristiriitainen keskustelu saadaan esille neuvoston kanssa. Sitten näiden suurten hankkeiden rajaaminen. Sitä me tuemme myös voimakkaasti, koska me ymmärrämme, mikä tässä on ongelmana. Toisaalta neuvosto kieltäytyy pitkän aikavälin rahoituksesta näiden hankkeiden kohdalla. Sitten saadaan miljardisummia jälkirahoituksena, ei tiedetä, miten se voidaan hoitaa olemassa olevan joustavuuden rajoissa. Ja toisaalta meillä on pysyvänä ongelmana budjetin siirtely. Ja juuri näistä syistä tarvitaan vähän selkeämpi näkymä. Puhutaan ensin siitä, mitkä ovat ne hankkeet, joita me haluamme eurooppalaisella tasolla rahoittaa merkittävinä hankkeina. Mitä ne maksavat ja miten voimme samaan aikaan varmistaa sen, että parlamentin painopistealueet eivät tästä kärsi. Ja jos ei tätä voida hoitaa Euroopan budjetissa, pitää puhua siitä, mitkä hankkeet ovat oikein ja mitkä eivät mitkä mahdollisesti joutuvat tulemaan esille näiden negatiivisten prioriteettien valossa. Uskon, että tähän voidaan löytää jonkinlainen kuvailu, ratkaisu sille, miten ilmaista, mitä me tarkoitamme. Ja sitten tästä joustavuudesta, siitähän puhuttiin paljon. Uskon, että lainsäädännöllinen joustavuus nykymuodossaan riittää. Se ei ole ongelma. Sitä ei ole koskaan edes täysimääräisesti hyödynnetty. On puhuttu seitsemästäkin prosentista lainsäädännöllistä joustavuutta. Tämän tilanteen kanssa voidaan hyvinkin elää, mutta käyttämättömien marginaalien ongelma on se, jota on tuotava vahvasti esille. Ja ilman tätä ei parlamentti voi hyväksyä uutta monivuotista rahoituskehystä. Uskon, että tässä on kaikkien eri ryhmien elementtejä mukana. Todellisuus on mielestäni se, että parlamentin enemmistö on tällä hetkellä taipuvainen seitsemään vuoteen. Ei siksi, ettäkö vastustettaisiin tuota perustuslaillista demokraattisen oikeutuksen käsitettä, vaan koska me haluamme yksinkertaistaa monivuotisia ohjelmia juuri niiden nimissä me tarvitsemme tämän siirtymäkauden, jonka aikana emme ole toteuttaneet vielä läheskään kaikkea sitä, mikä johtaa nopeampaan, kätevämpään käsittelyyn. Siksi on järkevää tässä kohtaa hyväksyä seitsemän vuotta ilman, että tuota viittä vuotta suljetaan vaihtoehtona pois. Muistuttaisin vain, että vielä viimeisessä erityisvaliokuntamme kokouksessa me pohdimme tätä niin, että meillä oli aivan päinvastainen muotoilu. Monet kannattivat viittä ja toiset taas vain seitsemän. Eli siksi uskon, että tässä on hyvinkin yhteisymmärrys löydettävissä. Ei tätä viittä vuotta suljeta vielä pois ja tämä menee tarkistuksiin asti. En nyt usko, että ne tulevat meidän ryhmästämme. On puhuttu siitä, että tiettyjen ohjelmien kohdalla voitaisiin yli viiden vuoden tehdä poliittisia sopimuksia tämähän voi olla osa kompromissia. Ja sen kokemuksen pohjalta, mitä me tällä hetkellä olemme saaneet neuvoston sitoumuksista 5 plus 5, vain silloin kun on oikeudellisesti sitova neuvoston, neuvoston sitoumus, näin täällä sanotaan, mutta miten se sitten käytännössä toteutetaan? Me tarvitsemme jonkinlaisen sopimuksen siitä, miten asiat muuttuvat, ja siitä minä olen hiukan huolissani ajatellen niitä kokemuksia, joita meillä tällä hetkellä on neuvoston tekemistä sitoumuksista. Jos puhutaan seitsemästä vuodesta ja pidetään auki toinen mahdollisuus, voisi se hyvinkin olla keino, jolla parlamentti voisi ylläpitää mahdollisuudet. Viisi plus viisi olipa kyse poliittisesta sitoumuksesta tai todellisesta laillisesta perustasta, silloin pitäisi vielä sopia tuosta oikeusperustasta. Enkä usko, että neuvosto on valmis tässä menemään kovinkaan pitkälle, suoraan sanoakseni. Helga. Niin, ja Helga nyt, ole hyvä. Kiitoksia Jutta. Minä aloitan tämän valiokuntamme nimestä – kestävän Euroopan unionin poliittisia haasteita ja rahoitusta käsittelevä erityisvaliokunta. Eli se, mihin meidän on reagoitava, ovat nämä uudet haasteet, uudet kysymykset, mitä halutaan tehdä vuoden 2020 jälkeen. Ja miten saadaan kestävä rahoitus Euroopan unionille. Jos nyt lähdetään siitä, ettei tämä ole pelkkää kosmetiikkaa ja pientä designia, vaan että tämän takana on vähän poliittista järkeäkin, niin pitää kysyä, miten tämä otsake ja se, mitä tuossa mietinnössä on sanottu, kohtaavat toisensa, miten nimessä annettu lupaus toteutuu. Ja minusta tässä on pidetty aivan liikaa kiinni vanhasta. Annan täältä pari esimerkkiä. Kun puhutaan esimerkiksi haasteista, kestävyydestä, edelleenkin me lähdemme tukemaan tupakan Onko näin? Ja entä nämä maatalousvientituet? Kalastuspolitiikan kohdalla komissio itse on todennut, että se ei ole kestävällä pohjalla, se on epäonnistunut, mutta meillä täällä sitä ajetaan kestävän unionin nimissä. Ja minä voin vain tukea Jörania tässä. Ei voi olla niin, että kun puhutaan negatiivisista prioriteeteista, niin puhutaan vain hallintomenoista. On tietysti ihan oikein tarkastella myös sitä, mutta kun me ajattelemme tätä omaa haastettamme puhua näistä suurista, merkittävistä, muutettavista seikoista, on pohdittava myös omaa politiikka-alaa. Ei käy, että todetaan, että maatalouspolitiikassa ja koheesiopolitiikassa kaiken on pysyttävä entisellään. Minusta tämä ei ota huomioon sitä strategista kysymystä, mitkä ovat tämän ajan haasteet ja mihin Euroopan unionin on lähivuosina sisämarkkinoilla, mutta myös globaalisti vastattava. Me puhumme aina ilmastopolitiikasta, kestävyydestä, vanhojen rakennusten saneerauksesta. Kaiken tämän on mielestäni oltava esillä rakennerahastoissa, kun on kyse ilmastopolitiikasta, uusista energiamuodoista, on hyödynnettävä myös maatalouspolitiikkaa siihen. Mutta kun me ajattelemme eh, suurta strategista suuntautumista tässä eh, valiokunnassa, niin ymmärrän kyllä, että tässä voidaan ottaa ottaa huomioon yksittäiset erityisvaliokunnat, mutta meidän tehtävänämmehän on tehdä tiettyjä ehdotuksia. Sitä meidän pitäisi tässä lähteä ajamaan. Emmekä saa jäädä tästä tavoitteestamme, silloin mielestäni emme täytä tehtävämme. Ja siksi me vihreät olemme yrittäneet tehdä pari ehdotusta myös näistä otsakkeista, minkä olisi muututtava. Ettei aina vain pidettäisi vanhasta kiinni, vaan sanottaisiin hyvin perustellen, mikä voisi olla parempi malli ja miten voitaisiin saada sille enemmistö tueksi. Ihan samalla tavoin on kyse tästä ehdotuksesta, tehdäänkö oma otsakkeensa joustavuutta varten ja suuria infrastruktuurihankkeita varten. Minusta edelleenkin on hyvät syyt tehdä näin jotta voidaan yhdessä ottaa esille uusia painopistealueita uusilla politiikan aloilla. Minä tunnen tämän omasta jäsenvaltiostani myös, mitä maatalousministeri siellä tekee. Minusta ei ole ajanmukaista uusien haasteiden mittaista, jos ei tätä kaikkea oteta huomioon. Eli Pyytäisin kovasti, ettei vain pidetä kiinni vanhasta ja tutusta, vaan täytetään se tehtävä, jonka parlamentti on meille antanut. Otetaan se vakavasti ja pyritään saamaan tietyllä muutosvalmiudella näistä tavoitteista, jotka olemme yhdessä päättäneet todella vakavasti jotakin aikaa niin, että myös vähän liikutaan. Muutoin me emme täytä sitä suurta tehtävää, joka meillä on edessä. Kiitoksia. Ja kun nyt nimeän seuraavat puhujat, niin pyytäisin muistuttaa siitä, mitä nyt ehkä on unohdettu Helgan puheenvuorossa. Nyt ollaan siis osassa kaksi tarkistuksia, eli puhutaan rakenteista ja teknisistä seikoista. Konstantse. No niin, mutta tämä globaali hyökkäys kohesiopolitiikkaa, anteeksi nyt vain, kyllä tähän on lyhyt huomautus saatava sanoa. Robert Hyppel, lukekaapa nyt, mitä Riga mietinnössä sanotaan kohesiopolitiikasta. Koittakaa ymmärtää, mitä sen takana on. Jos siellä sanotaan, että ilmastonmuutos, tutkimus ja kehitys ovat avainpainopistealueita, kohesiopolitiikassa, niin se tarkoittaa nimenomaan kohesiopolitiikan uudistamista ennennäkemättömällä tavalla. Mitä te vielä haluatte? Työskennelkäämme tällä alalla eikä vaadita aina jotain uusia kuvitteellisia seikkoja vain, jotta se kuulostaa hyvältä. Minusta me olemme oikealla tiellä yhdessä ja sitä tulee kulkea eteenpäin. In dem Zusammenhang. Tässä yhteydessä haluaisin vain muistuttaa kaikkia kollegoja, ei niin, ettäkö olemme kohdassa kaksi, olemme myös kohdassa kaksi, mutta haluan muistuttaa siitäkin, että kohesiopolitiikkakin on väline. Ehkä voimme muistaa, mitä Jan Olbricht kirjasi meille viimeksi muistiin. Minä olen pannut sen erittäin hyvin muistiin. Se on juuri se, mitä me tarvitsemme. Mitä tällä välineellä tehdään, sitäkin pitää pohtia. Näin tehdään, mutta ei lähdetä vielä sinne lainsäädännön tasolle. No niin, kaikki selvä. Ja nyt Richard Ashworth. Uh, chairman, thank you very, thank you very much. Puheenjohtaja, kiitoksia kolmesta asiasta, kun puhuisin. Ensinnäkin kestävyys, kesto, monivuotisessa rahoituskehyksessä. Mielestäni tässä on kyse tasapainosta. Ymmärrän kyllä hyvin teknisen perustelun, että jos tehdään pitkän aikavälin investointeja, niin silloin on aina parempi, että on myös pitkän aikavälin talousarvio niin, että voi tehdä työtä tehokkaammin, mutta tätä taustaa vastaan meidän pitää tasapainottaa vaatimus, joka on tällainen poliittinen tilivelvollisuus, näin minä sanoisin, koska sieltä mistä minä tulen, koko prosessin uskottavuus ja erityisesti budjettikysymyksen kohdalla tämä uskottavuus on varsin alhaisella tasolla, ja jos sovitetaan yhteen monivuotisen rahoituskehysten kesto, vaalikauden kanssa, silloin olisi tilivelvollisuus olisi paljon suurempaa. Tämä tavallaan politisoisi budjettia paljon enemmän. Ja mielestäni tämä ehdoton vaatimus asiaan tarttua ohittaa pitkän aikavälin rahoitusnäkymien sopivuuden. Sitten otsakkeista. Niin, tässä on myös kyse tasapainosta. Ymmärrän kyllä ihan hyvin, että on toivottavaa, että saadaan aikaan joustoa budjettiin, jos minä olen se, jota pitäisi jäädyttää koko budjetti, niin silloin joustavuudesta tulee suur, erittäin tärkeää. Mutta tätä vastaan pitää tasapainottaa tarve budjettikurista ja valvonnasta. Minusta on aika hankalaa nämä loppumattomat rahoitushankkeet, kuten Galileo ja ITER. En tietysti olisi eri mieltä niistä, mutta en ole todellakaan tyytyväinen siihen, miten näitä on rahoitettu ja minkälaista valvontaa niin suhteen on harjoitettu. Mielestäni tästä pitää myös keskustella yksityiskohtaisemmin. Niin, varmasti tässä on tuntuu ongelmia, mutta menisin vielä prioriteetteihin, koska haluaisin sanoa yhteisestä maatalouspolitiikasta sen rahoituksesta jotakin. Esittelijä kommentoi sopimusvelvoitteita. Itse asiassa perussopimusvelvoitteet liittyvät kohtiin pilarissa yksi yhteisessä maatalouspolitiikassa. Pilari kaksi monet näistä asioista täällä, ympäristökysymykset, alueelliset kysymykset, niitä ei pidetä velvo- velvoitteena ja siksi niistä voidaan paljon paremmin neuvotella. Vieläkin minä kyllä tuen, että niitä rahoitetaan, mutta olen sitä mieltä, että suurempaa joustoa pitäisi löytyä siinä, miten asia hoidetaan. Te varmasti tiedättekin, että olen va- peräänkuuluttanut suurempaa toisuusperiaatteen käyttöä tässä. Olen halunnut yhteisrahoitusta, se olisi keino täyttää puutteita, mutta oikeastaan minulla täytyy edes puheenvuoro pilari, pilari yksi velvoitteihin, kuten varmuuteen liittyy tämä sopimusvelvollisuus, eli tämä ei kylläkään liity sitten näihin ympäristökysymyksiin enää. Kiitoksia Derek Won ja sitten Sophie. Yeah, uh, thank you, Chair. I just wanted to make... Kiitoksia puheenjohtaja. Pari, kolme lyhyttä kommenttia tähän keskusteluun. Ensinnäkin rakenteesta, niin lähes jokainen, jokaisella poliittisella ryhmällä näyttää olevan oma käsityksensä siitä, millainen rakenteen tulisi olla. Minun mielestäni tulisi olla vähemmän otsakkeita ja kaikki sisäiset politiikat ja ohjelmat tulisivat olla yhdessä, niiden pitäisi olla yhdessä otsakkeessa. Me haluamme joustavuutta, mutta me tiedämme, että neuvosto ja muutamat jäsenvaltiot erityisesti tulevat argumentoimaan sitä vastaan, joten niin har- vähän otsakkeita kuin mahdollista. Jotkut kollegat ovat ehdottaneet, että meillä pitäisi olla otsake rahoitushallinto. No enpä tiedä, mitä sen taakse oikein sitten kätkeytyisi. Onhan meillä jo vakausmekanismi ja muuta, joita rahoitetaan e jäsenvaltiosta joka tapauksessa eikä budjetista, joten mitä hyötyä tästä olisi. Sitten äh, näiden ohjelmien kestosta. Minäkin tukisin sitä ajatusta, että jotkut ohjelmat jatkuvat jatkaisivat ainakin vuoteen 2020. Aivan kuten Jörän Farm sanoi aiemmin, niin jos me haluamme 5 plus tai 7, niin sitten täytyy kyllä varmistaa asianmukainen puolivälin tarkistus. Ja tarvitsemmehan me oikeudellisen perustankin tälle. Ja meidän pitää myös vakuuttua siitä, että Euroopan parlamentti saa olla mukana tässä väli, tarkastuksessa, koska useinhan jäsenvaltiot eivät halua ottaa mukaan Euroopan parlamenttia. Tämä pätee myös rahoitusnäkymiin. Eli tarvitaan jonkinlaiset takeet siitä, että jos näin tapahtuu, niin parlamenttikin on mukana. Kiitokset. Ja nyt Sofi, ole hyvä. Merci, madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Mitä tulee talousarvion rakenteeseen, minä olen tehnyt tarkistuksia rakenteesta koskien toiminta, joka on sen tärkeää, nimittäin urheilu, ja jota joskus pidämme tällaisena oheistoimintana. Haluaisin sanoa, että urheilu on taloudellista toimintaa itsenäisesti, ja sanoisin myös, että urheilun harjoittaminen Euroopassa vaatii tiettyjä sääntöjen kontrollin yhdenmukaistamista. Kansanterveellisiä aspekteja pitää ottaa huomioon Ihan niin kuin talous- ja rahoituskysymyksessäkin. Tässä nyt puhutaan budjetista, mutta mielestäni on tärkeää ottaa tämä aspekti huomioon. Edelleen tällä hetkellä, niin kuin kaikki olemme vakuuttuneita, on urheilu on erittäin hyödyllistä. Se tuo tietynlaista kansalaistoimintaa, se tavallaan innoittaa kansalaisia ja lähentää heitä toisiinsa. Tarkistukset, joita haluaisin esittelijän tarkastelevan ja olen valmis kanssaan keskustelemaan, niin urheilu todellakin tuo tällaista lisäulottuvuutta ja todellista lisäarvoa Eurooppa, Eurooppaan. Kiitoksia. Sandra, bitte. Sandra. Kiitoksia, puheenjohtaja uskon, että näissä rakenteellisissa kysymyksissä ja mitä Euroopan budjetilla halutaan hoitaa, on kyse ensinnäkin siitä, kuinka pitkään tämä monivuotinen rahoituskehys on voimassa. Se on kiistakysymys, joka pitää ensin ratkaista. Jos meillä ei parlamenttina ole tästä näkemystä, emme valitettavasti voi välttämättä olla myös vahvoja suhteessa neuvostoon. Siksi pitäisi pian päättää, onko se vuosia seitsemän vai tämä uusi luku kahdeksan, josta me haluamme päättää. Pitäisi sentään se voida tietää. Itse kannatan pitkän aikavälin eh, suunnittelua, mutta en välttämättä yli viisivuotista eh, tämmöisenä ajankohtana, jolloin meillä on hyvin nopeasti tapahtuvia muutoksia eh, rakenteissa. Siitä huolimatta jos sanotaan, että pidetään kiinni seitsemästä vuodesta, sehän on ratkaisevaa kuten monet kollegat ovat sanoneet, joustavuuden vuoksi meillä on äh, jälleen 1,6 miljardin marginaali maataloudessa. Äh, kyseenalaista on, kuinka paljon näitä varoja loppujen lopuksi käytetään. Ratkaisevaa on kuitenkin, että varmasti myös alle tämän tason, jos tulee nopeita talouden muutoksia joillakin teollisuusalueilla tai klassisia äh, rakennemuutoksia Euroopassa, niin luonnollisesti meidän on myös budjetin puolesta kyettävä niihin reagoimaan. On ihan mahdollista, että tietyillä aloilla on enemmän investointitarvetta kuin toisilla, ja varmasti myös äh, vihreitä hyödyttää tällä hetkellä se, että meillä on Euroopan laajuinen keskustelu ydinvoimasta, ydinpolitiikasta, mutta kun meillä on keskustelua, jota käydään näin laajasti, ei yksikään poliittinen voima voi kieltäytyä tästä keskustelusta. Se voi tarkoittaa myös sitä, että meidän on budjetinkin puolesta oltava kykeneviä reagoimaan tähän äh, varojen nimissä enemmän investointeja tutkimukseen ja niin edelleen. Eli ratkaisevaa mielestäni on kaksi seikkaa tässä eh, budjetissa tai viime kädessä mietinnössämme. Nimittäin, miten kauan tämä monivuotinen rahoituskehys on voimassa? Minusta kyse on siitä, että löydetään järkevä eh, raami. Mutta yli seitsemänvuotinen eh, kehys ei minusta nykyaikana enää ole toteutettavissa. Ja samaan aikaan on muistettava joustavuus mitä suurimmassa määrin, jotta voidaan reagoida talouden muutoksiin tai luonnon muutoksiin tapahtumiin, kuten joissakin jäsenvaltioissa on nähty. Siksi olisin iloinen, jos voisimme keskittyä näihin kahteen alueeseen ja pyrkiä niissä löytämään konsensuksen. Kiitoksia. Nyt ei ole enää muita puheenvuoropyyntöjä tästä rakenteesta ja kestosta. Salvador, haluatko ehkä tehdä yhteenvedon? <coughs> Momento, presidenta. Empiezo por la flexibilidad que... Aloitan joustosta, joka on ehkä yksinkertaisinta. Tässä on nyt poliittiryhmät analysoivat tätä. Mielestäni jousto Joustosta ollaan varsin pitkälti samaa mieltä eri tahoilla, kun puhutaan eri otsakkeiden ja menoerien tarkastelusta. Jotkut ryhmät pyytävät joustoa tietyn asteisena tarkasti, jotkut taas pyytävät uusia jouston välineitä, ovat ne sitten budjetin sisäisiä ulkoisia, niin kuitenkin konsensus jonka mietintöni on saavuttanut joustokysymyksessä, antaa ymmärtää, että ehdotukset, joita tehdään, so- sopivat realiteetteihin ja sopivat yhteen poliittisten prioriteettien kanssa eri ryhmistä, joten joustokysymys varmaankin on aika helppo asia hoitaa ja saada aikaan sitä sopimus sitten kestosta. Kestossa otimme huomioon kaikki eri mahdollisuudet. Tehän tiedätte, että oli tällainen alkuperäinen ehdotus, joka tuli esille jo aikaisemmassa parlamentissa. Siis tämä viisi, viiden vuoden kausi, jotta voitaisiin sovittaa yhteen komission, parlamentin toimikaudet yhteen rahoitusnäkymien kanssa. Kuitenkin juuri se perustelu, jonka herra Alvro otti esille, niin esittäisin tällaisen vasta-argumentin. Nimittäin juuri silloin, juuri nyt, kun on olemassa varsin vähän varmuutta siitä, mitkä rahoituskehykset tulevina vuosina tulevat olemaan, niin uskon, että on hyvä, että monivuotiset rahoituskehykset pysyvät mahdollisimman vakaina kestoltaan. Ja tämä tarkoittaa siis seitsemän vuotta. Tähän liittyy sitten hankaluuksia, miinuksia, kaikki tunnemme nämä hankaluudet, mutta tällä hetkellä juuri kun on niin paltelevuutta ilmassa Euroopassa taloudessa, niin seitsemän vuoden kausi olisi kyllä paras. En usko tähän 5 plus 5, uskon, että komissio ei myöskään tällaiseen usko, koska meillä on hiljattaista kokemusta siitä, kuinka neuvoston suunnalla puolivälin tarkistukset ja tarkistuslausekkeet eivät ole saaneet tarvittavaa enemmistöä neuvostossa. Joten näin ollen 5 plus 5 kauden määritteleminen tarkoittaisi 10 vuotta ja 10 vuottahan ei todellakaan ole hyväksytä, se on ihan liian pitkä. Näin ollen esittelijä kyllä tulee pitämään kiinni seitsemästä vuodesta tavalla tai toisella. Kukaan ryhmä ei varmaankaan sitä voi suorata edes hylätä. Sitten rakenteesta. Monimutkainen asia tämä rakenne, koska ymmärrän kyllä, että kun tämä vaikuttaa, jos se on tärkeää se, miten esitämme eri pääluokat, koska tämä näkyy kaikkein parhaiten tästä mietinnöstä. Ei pidä, ei usko, en usko, että poisten ryhmät ovat niinkään erilaisia toisistaan. Ei, ei esittelijän Alden, vihreiden sosialistien, EPPn kannat – eivät ne niin erilaisia ole. En nyt puhu kaikista äh, pienimmistä ryhmistä. Minun pitää vielä tietysti olla yhteydessä niihinkin ja kuulla niiden ehdotuksia. Kolmessa pääluokassa on ongelmia, mistä löytyy enintään joustoakin. nyt määritelmäkysymyksiä. Sitten joskus pyritään seitsemää pääluokkaa. Minä olen näitä ollut viittä meillä on suurin piirtein konsensus siitä, että EU 2020-strategia otetaan mukaan. Ajattelen tässä aivan erityisesti, onko se tästä erityisestä strategiasta tai sitten sen eri osa-alueista, kestävä, älykäs, osaistava kasvu. On myös tiettyjä eroja koskien sitä, otetaanko mukaan kansalaisuus, vaiko ei EU 2020 strategian mielestäni on parempi keskittyä tähän erityisesti työpaikkojen luomiseen ja jättää muu strategian ulkopuolelle. Sitten toinen ehdotus vihreiltä ottaa mukaan erityinen pääluokka varauksista, johon otettaisiin rahoituksen hallinto ja EPP on ehdottanut, että otettaisiin mukaan EU-menot, joita syntyy yhteisötalousarvion ulkopuolella. Tämä on aika monimutkainen asia esittää kompromissi tästä, joka kaikkia miellyttäisi, mutta uskon, että minä ja sihteeristö kyllä seuraavan kahden viikon aikana teemme työtä siihen mallin, että voimme tehdä riittävän tyydyttävän ratkaisun jotta tämä menisi läpi. Sitten yksi asia vielä tähän lopuksi. Tiedän, että on jo puhuttu yhteistä maatalouspolitiikasta ja kohesiopolitiikasta. Nythän tällä kaudella tarkoitus on luoda työpaikkoja ja uskon, että tämä on aika epäoikeudenmukainen tilanne, kun tässä pitää toimia negatiivisten prioriteetteiden kautta, jotka jotkut väestönosuudet joutuvat maksamaan. Ja Tämä on tärkeä kysymys. Maatalouspolitiikassa ja on otettu huomioon varsin huomattavia e- eroja. Meidän pitäisi voida suojella kaikkien hyvinvointia on kyse sitten kalastajista, tupakanviljelijöistä tai autoteollisuuden yrityksistä. Tämän ei pitäisi kuitenkaan toiminnan vahingoittaa mitään sektoria. Sitten vielä jäi yksi kysymys suurista projekteista. Suuret hankkeet. Tämäkin on yksi mahdollinen vaihtoehto. Näin kyllä tässä ongelmia, että ottaisin tähän rakenteeseen mukaan suuria hankkeita. Kokemus osoittaa, että meidän pitäisi ottaa suuret hankkeet rahoit- rahoitusnäkymiin, koska muutoin maatalous edelleenkin maksaa Galileoa tai ITER-ohjelmaa. Mielestäni on tärkeää ottaa tämä mukaan, mutta tällä hetkellä en tiedä, miten me saadaan tähän rakenteeseen. Ehkä pyytäisin todella tässä neuvoa. Kiitos. Okei, okay. dann No niin, näin on tuo toinen osa hoidettu. Keskustelu toisesta osasta on päätetty. Ja nyt siirrytään kolmanteen osaan. Ja sitten otetaan kaksi puheenvuoroa. Jean-Luc Dehane ensimmäisenä. Kiitoksia puheenjohtaja. Me olemme kansanpuolueen ryhmän puolelta tehneet vain vähän tarkistuksia tähän kohtaan. Meistä tämä vaikuttaa hyvin tasapainoiselta tämänhetkisessä tilassaan. Tässä on siis myös tärkeä hetki komission tehdä ehdotuksia niin, että voidaan käydä keskustelua rahoituksesta ehkä vähän terävämmin. Ja sitten nämä tarkistukset, jotka me olemme tehneet, niissä halutaan ennen kaikkea vahvistaa tätä tekstiä siinä mielessä, että puolustetaan avoimuutta. Minusta olisi todella hyvä, että kun lähdetään esittämään budjettia, olisi myös kuva siitä, miten tulot jakautuvat, kuten useimpien jäsenvaltioiden budjetissakin on. Tämän tulisi toteutua myös unionitasolla. Me olemme painottaneet myös tarvetta ottaa parlamentit mukaan tähän menettelyyn ja me viittaamme siihen, mitä sopimuksessa todetaan – mitä omiin varoihin tulee, me painotamme, että tällä tavoin voitaisiin hiukan avoimemmin osoittaa kansalaisille, mihin niitä tarvitaan, että niitä ei suinkaan siirretä budjeteista, vaan ne ovat suoraa unionin tuloa ja sitten meillä on vähän provosoivempia tarkistuksia, jotka osoittavat neuvostolle, että jos se edelleenkin jäädyttää tulot tälle tasolle, on sen myös tehtävä hyvin selväksi, minkälaisia painopistealueita voidaan pudottaa pois kun kerran tämän jäädytyksen myötä ei voida saavuttaa niitä tavoitteita, joita neuvosto on itsekin asettanut. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti. Ja sitten Eida, ole hyvä. Siin, gracias, presidenta. Bueno, durante... Kiitoksia puheenjohtaja. Koko aamun ajan olemme tässä keskustelleet politiikoista, joita haluamme toteuttaa tulevina vuosina ja mitkä ovat Euroopan, Euroopan parlamentin prioriteetit tai mitä pitäisi pitää prioriteetteina, mutta nyt sitten kun tämä on määritelty, pitää pohtia kuinka paljon rahaa tähän käytämme ja mistä ne rahat sitten saadaan. Mitä tästä tekstistä ja tarkistuksesta voi vetää johtopäätöksen, niin mielestäni on tällainen yleinen tai enemmistökonsensus siinä, että yhteinen maatalouspolitiikka jatkossakin säilyttää oma rahoitustasonsa, samoin kohesiopolitiikka ja sitten alat kuten tutkimus ja kehitys, energia, liikenne, nuoriso, kaikki nämä alat – jotka aivan erityisesti korostavat EU 2020-strategiaa, niin ne tarvitsisivat, tarvitsisivat, tarvitsisivat enemmän rahoitusta. Nehän saavat sitten rahoitusta jäsenvaltioista, kansalliselta tasolta ja myös paljon koordinaatiota tapahtuu talousarvioiden kesken, mutta kuitenkin EU-talousarvion pitää antaa oma panoksensa, se pitää muistaa näissäkin politiikoissa. Sitten 2020 strategiassa kaikki keskustelut, joita täällä olemme käyneet, niin yksi ilmeinen johtopäätös voidaan vetää. Me emme voi hidastaa EUn tahtia, emme voi maksaa hankkeita tai investointeja, jotka ovat strategisia tulevaisuutta varten, Ei pidetä kiinni tästä globaalista tavoitteesta, koska Muut eivät odota meitä, Intia, Kiina, Brasilia, eivät he meitä jää odottamaan. Joten jos me haluamme pärjätä tässä, niin silloin meidän pitää onnistua tällä kertaa tässä EU 2020 strategiassa. Sen pitää täyttää sitoumukset, ettei käy niin kuin Lissabonin, Lissabonin hankkeen kanssa kävi. Sitten olemmekin tehneet tarkistuksen tässä hengessä ja me olemme sanoneet, että pitää lisätä resursseja, joita on käytössä seuraavien rahoituskehysten aikana. Luonnollisesti aina pitää mielessä sen, että meidän resurssien rajallisuus on 1,29 prosenttia BKT. No, tämän jälkeen mikä rahoitusjärjestelmä, mitkä omat varat ja mistä rahat löytyvät, jotta rahoitetaan tätä me olemme tehneet tarkistuksia, sanoin, että me haluamme re- oma, omavarajärjestelmän, ja pikkuhiljaa tämän pitäisi sitten korvata tämänhetkinen järjestelmä, jossa neljäs resurssi on selkeässä asemassa, nimittäin jäsenvaltioiden osuudet tietoisuus BKT. ja sitten haluamme tällä tavalla saada aikaan todellisen omat varat järjestelmän ja haluamme lopettaa tällaisen väärän keskustelun netto- ja netto netto nettomaksajista, ja komission pitäisi mahdollisimman nopeasti esittää meille tutkimus, jota nyt ollaan tekemässä, vaikutuksista, joita syntyy näistä mahdollisista uusista varoista. Ja olemme sanoneet komissiolle, että sen ei pitäisi tätä unohtaa, koska SD-ryhmälle ja myös muille ryhmille tämä on selkeä prioriteettikysymys. Me haluamme tietää, mikä on komission kanta Äh, transaktioverosta ja me uskomme, että transaktiovero on yksi paras, parhaimmista keinoista jonka voisimme ottaa käyttöön. Ensinnäkin rahoitussektori maksaa silloin oman osuutensa kriisistä, jonka itse ovat luoneet keinottelun kautta, koska tämä vero pystyy keräämään paljon varoja ja tämä on myös paljon helppo kantaa, koska kaikki nämä rahoitussiirto, tehdään automaattisesti. Tänäänkin oli artikkelille jossakin lehdessä sanottiin, että on tuhat ekonomista, jotka ovat pyytäneet, että tämä otettaisiin käyttöön. Tietysti on hyvä, että tämä otettaisiin käyttöön maailmanlaajuisesti, mutta myös täällä EU:ssa. Jos, jos EU ottaa tämän askeleen, niin muu maailma tulee liittymään joukkoon, joten tällaisia ehdotuksia SD-ryhmä on tehnyt. Kiitoksia. Kiitos. Anteeksi vain. Eikö kukaan muu halua enää ottaa tähän kantaa? No näinpä olemme ilmeisesti samaa mieltä esittelijän kanssa. Hän, hän totesi myös, että periaatteessa meidän tulomme on johdonmukaisesti pantava omiin varoihin niin, että että mitään osuuksia kansallisista talousarvioista ei enää tarvittaisi. Jos tämä kaikille sopii ja sopii näin, niin hyvä, näin tehdään. Salvador. Puheenjohtaja, mitä tulee talousarvion kokoon? Tässä mietinnössä me pyydämme, että 2013 katto olisi 2014 lattia. Me tiedämme, että tämä on kanta, jota vastustetaan paljon neuvostossa jatkossa. Siksi siellä pyydetään aika vahvasti, että jäädytettäisiin tai reaalitermein vähennettäisiin talousarvion määrää tulevina vuosina. Me emme voi lähteä neuvotteluihin tältä pohjalta. Näin ollen mietinnössäni pyydän, että lisättäisiin 1,11 prosentilla BKTstä maksusitoumuksiin tämä olisi pohja. Muut ryhmät ovat viitanneet aika paljon tämänhetkiseen kattoon omien varojen kohdalla 1,23 prosenttia. Tietenkin tämä on teoreettinen raja, joka meillä on, mutta kun ollaan yhdessä neuvotteluihin, me tiedämme, että meidän pitää pistää joku prosenttimäärä pöytään ja lähteä liikkeelle on tämä 1,11 prosenttia. On poliittisia ryhmiä ja edustajia, jotka haluavat alhaisemman prosenttiosuuden, mutta esittelijä kuitenkin alun perin pitää parempana tätä lukua. Sitten vielä omista varoista. Tehän tiedätte, mikä minun kantani on. Meidän pitää täyttää Lissabonin sopimuksen antama mandaatti. EU-budjetin pitäisi rahoittaa itsensä omin varoin. Nyt olemme keskivaiheessa todellisuuden ja toiveiden välillä. Mielestäni olemme aika paljon lähempänä toiveita kuin realiteetteja. Keskustelu on kyllä vielä var, varsin varhaisissa vaiheissa. Jäsenvaltiot eivät ole juuri sitä ole vielä aloittaneetkaan. Tehän tiedätte, että mikä tahansa päätös, joka muuttaa tämänhetkisiä omia varoja, saa mukaansa omien varojen järjestelmän muutoksen ja tämä tarkoittaa sitä, että se ratifioidaan 27 parlamentissa ja vaatii yksimielisyyttä. Tämä vielä monimutkaistaa koko prosessia, kun otetaan käyttöön uusia omia varoja, mutta uskon myös, että yhteisymmästä löytyy suresta ja koko parlamentista sikäli, että pitää alkaa keskustella omista varoista. On olemassa komission ehdotus. Komissiohan tulee analysoimaan yksityiskohtaisemmin tätä ehdotusta vielä ja uskon, että me meidän pitää todeta, että me haluamme omat ja haluamme, että päästäisiin eroon tämästä rahoituskorjausjärjestelmästä ja korvauksista ja palautuksista jäsenvaltioille. Silloin olisimme jo ottaneet tärkeän askeleen eteenpäin tulevaisuutta kohti. Sitten on kolme, neljä lukua, jotka tuntuvat saavan konsensusta taakseen parlamentista, eikä tavallaan kyllä ole mitenkään määriteltykään sitä, mitä, tämä uude, mitä nämä uudet varat tarkoittaisivat yhteisön budjetissa. Näin ollen kompromisseertus, jonka teen, tulee olemaan teoreettisempi kuin käytännönläheisempi. Olen kuitenkin varma, en sitä mitään lukua, vaan vain toiveen siitä, että asiassa edettäisiin. Tietysti on mahdollista aloittaa neuvottelut reaalitermein ehdoin e, menopuolesta ja tuloista neuvoston kanssa, mutta tällä hetkellä olemme tavallaan neuvo, neuvottelu, neuvostossa riippuvaisia. Jos saamme 500 ääntä taakse, niin hyvä niin, mutta kuitenkin ymmärrämme, mikä kyky meillä on ottaa omia varoja rahoitukseen vuodesta 14 eteenpäin. Ja puheenjohtaja, haluan kiittää tästä keskustelusta ja puheenvuorosta ja nyt sitten minä ja henkilökunta täällä alamme laatia kompromissitarkistuksia. Nyt taisin missata kello 12 lentoon, että voimme alkaa hommiin ihan heti. Kiitos. No mutta loistavaa. Tämähän nopeuttaa työtä huomattavasti. Ja minä olen aivan kallio varma siitä, että myös koordinaattorit ovat niin myönteisesti esittelijän suhtautuvia, että sekin nopeuttaa tätä menettelytapaa näistä keskusteluista neuvoston kanssa, jotta mahdollisesti muutettaisiin omien varojen järjestelmää. Siinä en olisi kyllä niin pessimistinen. Mehän olemme saaneet komission julkilausuman, että joka tapauksessa, kun komissio tekee lainsäädäntöehdotuksensa kesäkuun lopussa tai heinäkuun alussa, siinä on ehdotuksia omien varojen järjestelmän muuttamiseksi ja viimeistään silloin on neuvoston aika käsitellä asia. Ja kun me neuvottelemme tästä äh, rahoituskehyksestä, emme enää suren muodossa, vaan koko parlamenttina, silloin neuvostonkin on puhuttava meidän kanssamme näistä omista varoista, minun mielestäni. Siitä pitää pitää kiinni. Uskon, että monille ryhmille tämä on hyvin tärkeää. Me olemme selvillä myös siitä, että että tässä ei olla tekemässä mitään suurta vallankumousta ensimmäisestä tammikuuta 2000 tai 13, mutta tämä siirtyminen kohti jonkinlaista muutosta pitäisi sentään olla tavoitteena. Jos ei nyt ole enää muita asioita, niin minulla on enää vain joitakin ilmoituksia. Ensinnäkin kiitokset kaikille, jotka ovat olleet täällä. Ja tiedotan, että meidän valiokuntakokouksemme on ollut Webstream-lähetys, että maatalousvaliokunta, naisten oikeuksien valiokunta, kulttuurivaliokunta ovat nyt myös antaneet lausuntonsa ja että me olemme nyt voineet käydä jo joissakin valiokunnissa sekä Salvadore että minä. Tällä viikolla olin talousarviovalvontavaliokunnassa ja kehitysyhteistyövaliokunnassa. Ja seuraava kokous, valiokuntakokouksemme on 9. toukokuuta. Silloin meillä on vain puolitoista tuntia, mutta silloin haluamme todella keskittyneesti käsitellä hallintoamme. Uskoakseni se on myös hyvin tärkeä. Eli sanokaa myös kaikille muille, välittäkää tieto. Seuraavaksi me keskustelemme pelkästään hallinnosta puolentoista tunnin ajan Strasburgissa. Aika ei ole paljon, mutta hallinnoistakin on yksinkertaisesti puhuttava. Ja nyt toivon, että esittelijä voi suht nopeasti tehdä ensimmäiset ehdotuksensa kompromissitarkistuksiksi tai jonkinlaisen yhteenvedon näistä tarkistuksista, jotka voidaan johtaa kompromissiksi niin, että mahdollisesti sitten koordinaattorit ja varjoesittelijät jo seuraavalla viikolla voisivat keskustella näistä omien ryhmiensä kanssa. Kiitos kaikille, jotka olivat paikalla loppuun asti. Toivon teille kaikille oikein hyvää loppuviikkoa.